Good morning, dear colleagues. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Aloitamme kokouksemme. Toivottavasti kaikki ovat valmiina aloittamaan syksyn työt. Toivottavasti oli hyvä loma ja nyt päästään sitten vauhtiin. Ensimmäinen asia esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Mikäli ei ole mitään vastalauseita, esityslista luonnos hyväksytään ilman muutoksia. En näitä kukaan vastustaisi, joten esitystä on hyväksytty. Seuraavaksi ilmoitusasiat. Määräaika ehdotusta varten, joka liittyy tiettyihin oikeudellisiin säännöksiin, jotka liittyvät sääntelymenettelyihin, artikloin 291 mukaisesti perussopimuksessa. Ja kun on kyse myöskin parlamentin valvontaoikeudesta, tähän varten on jaettu tarkistus Eilispäivänä jotkut ryhmät pyysivät tätä takarajaa. Annettiin tarkistuksia varten, Envi äänestää ja sitten tämä tarkistus liitetään kirjeeseen, jota juuri valkoinen puheenjohtajalle kirje hyväksytään sitä äänestyksen päättyessä, päätyttyä. Aikataulun seuraava. Tarkistusten takaraja Envi-valiokunnassa on 6 syyskuuta kello 11. Enivalikunta äänestää 28. syyskuuta jättää tarkistuksia varten juurivalikunnassa on vielä avoin kysymys. Siitä oli ilmoitettu seuraimoitusasia. Iltapäivän kokous 7. syyskuuta on peruutettu. Syystä luonnos aamupäivän kokousta varten tullaan lähettämään teille niin pian kuin mahdollista. Jenkin sihteeristössä on tapahtunut muutoksia. Jos Verflut, joka on toiminut Jenkin sihteeristössä yli 10 vuoden ajan, tulee jäämään eläkkeelle ensimmäinen päivä syyskuuta. Toimit on yli 40 vuotta parlamentin palveluksessa. Valiokunnan nimissä haluaisin kiittää häntä hänen tekemästään työstä ja hänen saavutuksistaan, kun hän menestyksestään, kun hän on tukenut parlamenttia kaikki näiden vuosien aika, ajan ja toitamme hänelle kaikkea noista onnea ja menestystä. Tulkauksesta. Tulkaus on saatavilla 20 kielellä. Viro, Latvia, Malta ja Iiri ovat poikkeuksia. Niin kuin tavanomaista on, kokous on siirtyessä myöskin sähköisessä muodossa – ja se lähetetään suoratoistona internetissä. Koordinaattorien suositukset 11. päivä heinäkuuta pidetystä kokouksesta. Suositukset on teille toimitettu sähköisessä muodossa, mikäli teillä ei ole mitään vastalauseita. Ne katsotaan hyväksytyiksi. Seuraava asia esityslistalla Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen. Aiheena ruokavalion korvikkeet. Yhteisesittelijät Julie Girling ja Ani Schreier-Pirik saavat ensin puheenvuoron. Heistä puhuu ensin edustaja Girling. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Haluaisin vain todeta, että että olen tätä kysymystä edellisen parlamentin aikana seurannut, kun edustaja Rees oli esittelijänä. Ja tämä oli kysymys, joka aiheutti tuolloin jonkin verran keskustelua. Tarkastelimme tuolloin tätä asetusta. Tämä oli eräitä niitä seikkoja, jotka ovat edenneet hyvin eri tavoin eri jäsenmaissa. 27 jäsenmaassa on hyvin erilaisia perinteitä, hyvin erilaisia tapoja järjestää nämä asiat, joten meillä on kokonainen skaala, lähestymistapa liittyen hyvin vähäenergisten ruokavalioiden kohdalla. Muistan, että yksi asia, joka oli melkoisen hankala, perusasetuksessa ratkaista oli tämä, ja se jätettiin äh, kommentologia-menettelyyn. Ja nyt me olemme tilanteessa, jossa asia on tullut uudelleen esiin, ja arvostaisin huomiota. Tämä on eräille jäsenille ehkä hiukan monimutkainen ja hankala asia, elleivät ole täällä nelisen vuotta sitten keskusteluissa mukana, neljä-viisi vuotta sitten. Eli Pahoittelen, jos nyt tuonne esiin asioita, joita ihmiset eivät niinkään haluaisi ajatella, mutta minä palaan nyt näihin keskusteluihin, joita käytiin aikaisemmin. Ja yksi trilogi keskusteluiden periaatteista komissaarin kanssa oli juuri tätä seuraavaa. Eli aivan aluksi haluaisin todeta, että tuen ruokavalion korvikkeita ähm, laihdutuksessa. Ne ovat eh, turvallisia, ne ovat tehokkaita ja monet eh, kansalaiset, jotka taistelevat sosiaalisten ja terveellisten ylipainon vaikutusten ehm, kanssa, ovat parantaneet elämänlaatuaan käyttämällä näitä tuotteita, mutta kukaan ei sano, että kaikkien pitäisi näitä käyttää tai että nämä olisivat edes paras tapa painoa pudottaa, mutta eräille eh, erittäin ylipainoisille ihmisille nämä ovat hyödyksi. Meillä on paljon esimerkkejä parlamentissa on vierailut ihmisiä, jotka ovat näitä ruokavalion korvikkeita hyvin suurella menestyksellä käyttäneet ja he ovat parantaneet elämänlaatuaan ylipainon ja diabeteksen aikoina, aikoina, jolloin nämä aiheuttavat terveydenhuolto budjetille suuria taakkoja. Meidän pitäisi pyrkiä kääntämään kehityskulku terveyden alla. 52 prosenttia Euroopan unionin aikuisista on ylipainoisia. Eräissä maissa tämä luku on jopa 70 prosenttia. Minun maani on yksi kaikkein pahimmista. Ja 7 prosenttia Euroopan unionin terveydenhuoltobudjetista menee ylipainoon liittyvien ongelmien hoitoon. Erittäin suuri osio rahoituksesta siis voitaisiin vapauttaa muihin asioihin, jos pystyisimme tähän puuttumaan. Viime vuosina Euroopan unioni on hyväksynyt kodekstandardin, ruokavalion korvikkeelle. Se on turvallinen, toimiva. Tietääkseni mitään esimerkkejä ei ole siitä, että ihmiset olisivat hyvin vakavia terveysongelmia saaneet näistä dieteistä. Tiettyjä anekdootteja olemme kuulleet siitä, että nämä tuotteet saattaisivat rohkaista ihmisiä nälkiintymään tai aiheuttaisivat syömishäiriöitä, mutta tietääkseni mitään todistettua yhteyttä näiden välillä ei ole. Komissio kuitenkin oli sitä mieltä, että oli aika päivittää tilanne ja se pyysi EFSA, turvallisuusviranomaista, ähm, tekemään arvion äh, liittyen ruokavalion korvikkeiden käyttöön. EFSA oli sitä mieltä, että meidän pitäisi luopua globaalista Codex-standardista. En aseta tätä kyseenalaiseksi, mutta toisin esiin riskiarviin ja riskin hallinnan välisen eron. Meidän täytyy ottaa todelliset realistiset vaikutukset huomioon lainsäädännön kehittämisessä. EFSAlta ei tiedusteltu siitä, miltä tuote näyttäisi tai maistuisi tai kuinka kuinka toteutettavissa sen valmistaminen olisi. Nämä ovat asioita, jotka jäävät komission harkintaan. Ja kuten kaikki, jotka ovat olleet EFSAn kanssa tekemisissä, tietävät, että EFSA toimii erittäin vakavamielisesti. He ovat hyvin tosissaan työssään, mutta he myöskin ottavat ne parametrit, joita heille on onnettu hyvin tosissaan. He siis vastaavat siihen kysymykseen, joka on esitetty, ja kun Kyseessä on tämä tilanne. Toteaisin, että Exalta ei tiedusteltu kuinka käytettäviä tai minkä makuisia tai toteutettavissa olevia nämä korvikkeet olisivat. He tarkastelivat vain korvikkeiden ravintosisältöä ja tältä pohjalta he antoivat suosituksia elintarvikesisällön muuttamiseksi näissä korvikkeissa ja valmistajat sitä mieltä, että tämän kaltaiset muutokset aiheuttaisivat e, tuotteen käyttökelvottomaksi muuttumisen. Se vaikuttaisi tuotteen makuun, jos ainesosia muutettaisiin ja näitä tuotteissa olisi muutoksen jälkeen lähestulkoon vaikea tuottaa, eli ne poistuisivat markkinoilta tämän muutoksen vuoksi. Siksi olen tarttunut asian, sillä tässä otetaan mielestäni huomioon muutoksen aiheuttavat elämän vaikutukset. Ja jälleen kerran minä en tässä yhteydessä asta kysteenlaiseksi korvikkeiden elintarvikesisältöä tai sen tieteellistä luotettavuutta, vaan tuotteiden käytettävyys, käytettävyyden argumenttien mukaan ehdotut muutokset tekisivät tuotteista vaikeamman valmistaa, huonomman makuisinsa, pilaantuisi nopeammin, sen hyllyikö lyhenisi, se olisi kalliimpi tuottaa, eikä mikään tästä tuottaisi mitään suurta hyötyä. Muutokset eivät ole suuria ravintosisällössä, mutta ne aiheuttaisivat nämä mainitut seuraukset. Eli kysymyksenä on se, haluammeko me, että yhä useammat ylipainoiset ihmiset käyttäisivät näitä tuotteita ja että niitä olisi ihmisten saatavilla. Ilman näitä tuotteita ihmiset, ylipäätään ihmiset saattavat itse luoda itselleen ruokavalion, joka harvoin vastaa suosituksia. Olemme nähneet tämän usein. Esimerkiksi verkossa saatamme nähdä neuvoja siitä, että syö vain greipin päivässä ja viikonlopussa syö sitten kymmenen greippiä. Tällaista pitäisi välttää kaikin keinoin, mutta ihmiselle täytyy antaa vaihtoehtoja. Nämä erittäin värähä energiset äh, dietit ovat aina olleet vaihtoehto. Ähm, meillä on myöskin näitä tuotteita mahdollisuus tarkastella verkossa. Ne eivät näytä kovinkaan hyviltä mielestäni, mutta tuen todisteisiin perustuvaa toimintaa, mutta meidän täytyy tässä yhteydessä ottaa myöskin empiirinen tieto huomioon. Ruokavalion korvikkeita ei ole todistettu vaarallisiksi tai haitalliseksi päinvastoin, joten tässä yhteydessä pohdinpa, mitä komissio yrittää tällaisella ehdotuksella saada aikaan. Kiitos. Kiitos toiselle esittelijälle tämän asian esittelystä. Nyt avaan keskustelun. Rova Krostetta. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon. Haluaisin ilmaista tukeni sille, mitä Rova Görling juuri sanoi. Minäkin olen huolestunut, niin kuin esittelijäkin, tästä dekoista säännöksestä, koska kun tarkastellaan kriteereitä silloin, kun on kyse ruokavalion korvikkeista, Minusta vaikuttaa siltä, että nyt jätetään huomiota tietty määrä erittäin huolestuttavia vakavia asioita. Tämä saattaa johtaa siihen, että tämä tuotteen saatavuus heikkenee tuotteiden saatavuus heikkenee, mutta kuitenkin erittäin tärkeää tietylle ihmisryhmälle, joka kärsii ylipainosta. Tämä saattaa tuoda erittäin ikäviä seuraamuksia terveydelle, koska tässä ei välttämättä ihminen ole missään asiantuntijan seurannassa Toistaiseksi ruokavalion korvikkeet ovat olleet tarkalleen säänneltyjä. Ja nyt kun tarkastellaan näiden ruokavalion korvikkeiden kriteereitä ja delegoitua säännösehdotusta, Täältä saattaisi kaikilla erittäin ikäviä seuraamuksia makuun, hajuun, aineen, näiden aineiden koostumukseen. Ja ne saattavat myöskin pilantua nopeammin ja tämä vaikuttaa makuun. Ei tämä voi olla yleisen edun mukaista, eikä tämä houkuttele ylipainosta ihmistä käyttämään tällaisia aineita. Vaikka komissio otikin pohjakseen EFSAn tekemän työn, EFSA silti itsekin tunnustaa, että nämä on, kriteerit on määritelty tavallisten terveyden ihmisten tarpeiden pohjalta. Tämä on huolestuttava asia. Näistä syistä minä tuen sitä ehdotusta, jonka Girling teki. Thank you, and then... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Charles de Mose. Tack för det. Eh, jag vill... Eh, Kiitos. Minä haluaisin aluksi todeta, että olen iloinen siitä ECR ja EPP tunnustavat, että meillä on valtava ongelma Euroopassa ylipainon osalta ja on tärkeää, että pääsisimme yksimielisyyteen siitä, että EU-tasolla keskustelemme siitä, mitä me voimme tehdä, minkälaisiin vastatoimiin voimme ryhtyä tätä epidemiaa vastaan. On olemassa monia toimia, joihin voidaan ryhtyä, jos pääsemme yksimielisyyteen siitä, että jotakin on tehtävä. Nyt sitten siitä tästä konkreettisesta asiasta. SJD tukee komissiota tarkistuksissaan. Me emme tue tätä päätöslauselmaa seuraavasta syystä. Olemme sitä mieltä, että on tärkeää, ja tätä ei välttämättä ole nyt tässä otettu esille, on tärkeää, että näiden tuotteiden yhteydessä ei esitetä terveysväittämiä. On tärkeää, että tätä ei kaupallisteta sitä, että väitettäisiin, että näillä olisi vaikutuksia terveyteen tai että olisi myönteisiä vaikutuksia terveyteen, jos normaalin ravintonsa korvaanella tuotteella sen tekee siksi, että on vahvasti ylipainoinen, ja silloin täytyy tietysti vetää mukaan myöskin äh, lääketieteellisten, äh, lääketieteellistä mielipiteitä, jotka pystyvät antamaan neuvoja näiden tuotteiden käytössä. Ja on selvää, että tämä tietysti voi vaikuttaa koko koostumuksen tai makuun, mutta uskoakseni teollisuus kyllä pystyy reagoimaan uusiin sääntöihin ja voi huolehtia siitä, että koostumus sopeutetaan vastaamaan uusia ehtoja. Sosiaalidemokraattisella ryhmällä on selkeä kanta. Meidän mielestämme tämä komission ehdotus on hyvä. On tärkeää, että ei enää voida esittää tällaisia terveysväittämiä, silloin, kun on kysymys ravinnolla ja pyritään valvomaan painoa. Niin me olisimme reissuista vastaan. Uh, onorevole Pedicini. Edustaja Pedicini seuraavaksi. Mr. Pedicini, the floor is yours. Olkaa hyvä, herra Pedicini. Kiitos, kuusa presidente. Pahoittelut puheenjohtaja. Niin, minunkin maassani ähm, Italiassa meillä on yksi kymmenestä ylipainoinen ja tämä on teema, joka on hyvin tärkeä, josta usein puhutaan ja hyvin tärkeä sellainen, erityisesti siksi, että näitä korvikkeita eivät käytä vain ylipainoiset ihmiset, vaan ennen kaikkea terveis, terveet ihmiset, joilla saattaa olla muutama kilo liikaa. Mielestäni on hyvin tärkeää tässä keskustelussa kuunnella tänään, sillä toisaalta komission aloitteessa on kyseenalaisia seikkoja. Vaikuttaa summittaiselta antaa tällaisia määritelmiä tai tällaisia tavoitteita ja myöskin teoreettiset metodit, joita on käytetty näihin johtopäätöksiin tullakseen ovat sellaisia. Nämä ovat kuitenkin hyvin konkreettisia johtopäätöksiä. Me puhumme tässä tarvikkeiden sisältämistä aineista. Ähm, nämä ovat kuitenkin sellaisia korvikkeita, jotka pyrkivät tietylle väestönosalle turvaamaan terveyden. Siksi vaikuttaa liioitelluilta Ajatellaan, että näistä johtopäätöstä suoraan voitaisiin mm, todeta se, että päädymme tilanteeseen, jossa ihmiset eivät pysty enää tuottamaan näitä korvikkeita kun tarkastelemme päätöslauselmaa elintarvikesisällön osalta. Erityisesti meidän täytyy tarkastella sitä, että ähm, uudet säännöt saattaisivat rajoittaa näiden korvikkeiden määrää markkinoilla. Komission pitäisi selkeämmin tuoda esiin kantansa erityisesti, mitä tulee proteiini- tai rasvahappokoostumukseen näissä korvikkeissa. Toisaalta, kuten Chaldemossa kollegamme totesi, olemme samaa mieltä komission kanssa siinä, että täytyy kieltää terveysväittämät näiden korvikkeiden yhteydessä. Ja tieto voi tarvita kaiken tarvittavan, jotta kuluttaja voi päätöksen tehdä ja valita tuotteen. Eli me äh, nyt pohdimme, olisiko hyvä tukea tätä päätöslauselmaa. Kiitoksia. Riis. Edustaja Riis. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen liberaalin varjoesittelijä Rova Girling. Olen jo neljä vuotta seurannut näiden elintarvikkeiden käsittelyä, eri, erityyppisten dietituotteiden käsittelyä. Tällä kertaa kyseessä ovat ruokavalion korvikkeita ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, että täytyisi pyrkiä taistelemaan liikapainoa vastaan. Ja kaksi yhteistä esittelijää ovat päättäneet vastustaa tätä tekotosäännöstä ja sitten mitä komissio sen myötä haluaa tehdä. On tiettyjä syitä, miksi tämän asia on viivästynyt. Teollisuudenkin kanssa on keskusteltu käyty ja on kysytty, mitä komissio tekee, ja kun on kyse näistä tar- elintarvikkeista ja niiden elintarvikkeiden korvikkeista ja niiden äh, sisällöstä, niin minun nähdäkseni tässä tekstissä on monia hyviä asioita. Tässä ei kateta pelkästään näitä ruokavalion korvikkeita, jos on 800 1200 kalorin välillä energiaa, mutta kyse on myöskin vielä vähemmän vähemmän kuin 800 kaloria sisältävistä tuotteista. Ja on erittäin tärkeää, että myöskin nämä otetaan tähän mukaan. Kyse on ravitsemuksesta ja terveydestä ja nyt halutaan olla tiukempia kuin komissio kokonaisvaltaisesti katsottuna, kun on kyse markkinoista. Usein käytetään hyvin villejä markkinointikeinoja – kun näitä pyritään myytämään. ja kun energiamäärää on rajoitettu hyvin pieneen, niin näitä voi, ei pitäisi käyttää ilman lääkärin seurantaa, asiantuntijan seurantaa. On tärkeää, että näitä tuotteita ei markkinoida ja myydä epäkelvolla tavalla, eikä niitä mainosteta epäkelvolla tavalla. Yleisön suurin osa, jonka näitä ostaa, täytyy olla tietoinen siitä, mitä he tekevät. Ja mitä makuun tulee, todellakin on kyse seikasta, joka on katettuna, mutta se saattaa olla ongelman. Kaikki asiantuntijat katsovat, että ovat suurin piirtein samaa mieltä ja, ja katsovat, että maku heikkeni. Joissakin jäsenvaltioissa on sanottu, että teollisuus kyllä pystyy tuottamaan tuotteita, joiden maku on kunnossa tälläkin koostumuksella näin kysymyksiin, jotka otettiin täällä esiin. Tämä on hieman vaikea puhua. Niin, maku on todellakin yksi kysymys, joka otettiin esiin. Mikäli tehdään nämä muutokset, joita nyt vaaditaan tehtäväksi, esimerkiksi proteiinin osalta, Minusta vaikuttaa siltä, että tämä kysymys todennäköisesti tulee hoidetuksi teollisuuden puolella. Teollisuus itse tämän hoitaa. kenties viisi senttiä vain hinta tästä nousee. Ja tällä sektorilla, tällä alalla on tutkittu tätä ja minun mielestäni komissio on tehnyt aivan oikein työtään. Se on toiminut aivan oikein. Tätä on odotettu jo heinäkuusta 2015 lähtien. Ja mikäli tässä viiveitä on ollut, tämä johtuu näistä keskustelusta, joita on käyty teollisuuden alan kanssa. Teollisuus oli Eeman kuin vastahakkoinen hyväksy, hyväksyessään EFSAn lausunta. Tänä päivänä havaitaan, että tuolla alalla edelleenkin teollisuudella edelleenkin taistelee kantansa puolesta kolmikata keskusteluissa. Kun asiasta puhuttiin, niin sanottiin, että viisi vuotta on aikaa hoitaa asia kuntoon. Ja tämä tuo asiat vuoteen 2022 saakka mutta riittääkö tämä vielä teollisuudelle tämäkään? Tässä tilanteessa nyt ollaan. Ja mitä EFSAn lausuntoon tulee? Komission asiantuntijat vahvistivat EFSAn lausunto 27 jäsenvaltiota oli mukana ja vaikuttaa siltä, että ongelmat ovat kuitenkin sellaisia, että ne keskittyvät vain yhteistyön kuningaskuntaan. Ja tässä herää pieni kysymys. Ja kuunnella varjoesittelijä lainsäädännön osalta ehdotan ryhmäni, että ryhmäni ei tukisi tätä vastalausetta komission delegoitun säännöksen, koska 2013 vuonna jo annettiin tämä perussäädös ja, ja nyt halutaan antaa delegoitu säännös, joka teillä on esittelyssä ja ehdotan, että ryhmäni ei vastusta sitä. Edustaja Eik seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi on tietysti hyvä, että komissio käsittelee ylipainoisuuden ongelmaa? Onko komission lähtökohta nyt menestyksekäs? On vielä asia, joka on epäselvä, koska tämä on hyvin kiistelty asia. Mikä on se, mikä aiheuttaa lihavuutta? Mitä ovat ne elintarvikkeet, jotka, joita päivittäin nautimme, jotka aiheuttavat lihavuutta? Sokerin ja hiilihydraatin lisäksi niitä ovat eläintuotteet, eläintasvat, maitotuotteet ja liha mutta se, että puhuttaisiin tästä ristiriitaisuudessa, koska toisaalta kansanterveyden näkökannalta ja kustannussäästöjen vuoksi komissio pyrkii siihen, että liikapain ylipainosuutta pyrittäisiin minimoimaan. Toisaalta ryhdytään toimenpiteisiin, joita komissio ajaa siis, joilla nimenomaan näitä tuotteita voimakkaasti tuodaan markkinoille, jotka aiheuttavat ylipainoisuutta täytyy ajatella, että hedelmät ja vihannekset monissa tapauksissa ovat kalliimpia kuin liha, maitotuotteet, esimerkiksi juusto ja vastaavat. Ihmiset ovat tilanteessa, jos ovat vähätuloisempia, että he joutuvat todellakin nauttimaan nimenomaan halpoja maitotuotteita. Komissio lähtemistä vaan pitäisi mennä pitemmälle. Nämä tuotteet, jotka johtavat ylipainoisuuteen, jos niitä tehtäisiin kalliimpia sillä tavalla, että eh, puututtaisiin maatalouden tukiin, silloin tämä ohjelma, ongelma itse asiassa ratkeaisi ehkä itsestään. Joten komissio pitäisi katsoa tätä trendiä, joka on nähtävissä kaikkialla maailmalla. Nimittäin kasvissyöminen, vegaanius lisääntyy kaikkialla maailmassa – Saksassa osuus on kasvanut huomattavasti ja tämä tapahtuu muuallakin Euroopassa. Ja tällä tavalla voitaisiin toimia johdonmukaisesti ylipainoisuutta vastaan. Maataloudesta vastaava komission jäsen Hogan kuitenkin toimii täysin päinvastaisen suuntaan. Ja tämä on se ristiriitaisuus, josta olen puhunut. Me tarvitsemme tässä huomattavasti laajemman lähestymistavan, jotta voisimme tulevien sukupolvien Eh, ravitsemustottumuksia muuttaa perustavan laatuisesti niin, että päästäisiin eroon eläinrasvoista ja siirryttäisiin kohti terveellisiä eh, luomutuotteina tuotettuja kasvituotteita. Thank you very much and the last speaker is... Viimeisenä puhuu edustaja Dalli. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni hyvin selvästi tulee esiin se, että me tarvitsemme parempaa säätelyä, tarvitsemme tuotteille, joita käytetään täydellisenä korvikkeina ruokavalioille. Tästähän kyseessä on. Kyseessä ovat täydet ruokavalion korvikkeet. Ihmiset, jotka käyttävät näitä tuotteita, heidän tulee tietää täysin, mitä he käyttävät ja mikä näiden tuotteiden sisältö on. Tässä me puhumme ylipainoisista ja erittäin ylipainoisista ihmisistä, mutta kuten kuulemme, monissa maissa näitä tuotteita käyttävät myöskin muut ihmisryhmät. Ja näin voimme päätyä tilanteeseen, jossa tuotteet ovat kaikille helposti saatavilla, ne ovat hyllyillä, niissä saattaa olla epärealistisia terveysväittämiä. Tämä saattaa antaa väärän kuvan ihmisille tuotteiden luonteesta. On tärkeää, että ihmiset tietävät, mikä sisältö tuotteessa on, äh, että he tietävät ainakin proteiini, hiilihydraatti, rasvahappoja, äh, makro tasot tuotteessa. Ja olisi mielenkiintoista saada komissiolta moniin asioihin vastauksia ja nähdä, mikä komission vastaus on äh, matalammat standardit, matalampi laatu, matalampi hinta, eh, mutta sitten saattaisimme joutua tilanteeseen, jossa laihdutusmahdollisuus ei toteudu, tai tuluttajat saattaisivat eh, turvautua muihin tuotteisiin. Me pohdimme, vaikuttaako komission ehdotus kuluttajaturvallisuuteen tai vaikuttaako se mahdollisuutemme vastustaa ylipainoisuutta näin. Olisi mielenkiintoista kuulla komissiolta nyt vastaus näihin ajatuksiin, joita tässä on pyöritelty. Quite soon as, uh, no. Nyt uh, haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Rova Jycher. Good morning. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kiitoksia paljon siitä, että komissio kutsuttiin tähän keskusteluun mukaan kun on kyse tästä reagoidusta säädöksestä, joka on parlamentin käsittelyssä tällä hetkellä. Ennen kuin menen käymään lävitse näitä yksityiskohtia, jotka liittyvät tähän vastalauseeseen tämän päivän keskusteluun, annan teille hieman tietoa tästä delegoidusta asetuksesta ja siitä, miksi se on teille toimitettu ehdotuksen muodossa. Edustaja Görling sanoi, että todellakin on kyse jatkosta vuoden 2013 perusasetuksia, joka liittyy erityisryhmille tarkoitettuihin elintarvikkeisiin. Euroopan parlamentin jäsenet ja neuvosto ilmaisivat erityisen huolensa, joka liittyi yhä suurempaan määrään ihmisiä, joilla on liikapaino, ylipaino-ongelma. Tuolloin komissiolle annettiin mandaatti tehdä jotain asialle. Ensinnäkin komissio pyydettiin ajantasaistamaan olemassa olevat säännöt, joita sovelletaan näihin ruokavalion korvekkeisiin ja pyritään painoa sääntelemään silloin, kun on kyse 800-1200 kaloria sisältävästä sisältävästä tuotteista per päivä. Järjestyssäännöt haluttiin myöskin erittäin vähän kaloreita sisältäville elintarvikkeiden tai ruokavalion korvikkeille, eli alle 800 kaloria sisältäville korvikkeille per päivä. Komissio toimi asiassa vastuuntuntoisella tavalla. Komissio katsoi, että oli erittäin tärkeää päästä tavoitteisiin ja varmistaa turvallisuus ja sopivuus kaikkien tuotteiden kohdalla, joilla korvataan koko päivittäinen ruokavalio. Se toimii vastuuntuntoisella tavalla ajantasaisen tieteellisen tiedon pohjalta. Tästä syystä käytimme parasta ja uusinta tieteellistä näyttöä pohjana. Kuulimme EFSAa ja laajalti kuulimme jäsenvaltioita ja muita sidosryhmiä mukaan luettuna teollisuuden alaa. Komission yhteinen tutkimus, komissio antoi myöskin tutkimuskeskukselle tehtäväksi tutkia teknistä puolta, joka liittyy näiden tuotteiden valmistamiseen. Kun otetaan kaikki tämä huomioon, olen vakuuttunut ja uskon, että delegoitu säännös on kaikkein soveliaan vastaus teidän tuolloin esittämään pyyntöön ajantasaistaa sähkö jotka liittyvät ruokavälien korvikkeisiin. Sitten kolme seikkaa, jotka liittyvät tekstiin. Yhteensopivuus vuoden 1995 koodeksi standardin kanssa koostumuksen liittyvät vaatimukset ja vaikutukset valmistettavuuteen, makuun ja kustannuksiin. Ja se, että halutaan kieltää terveysväittämät. Mitä kodex standardiin tulee? Tämähän on vuodelta 1995, kuten sanoin. Me katsomme, että tämä ei ole kaikkein ajantasaisinta tieteellistä tietoa, joka tällä hetkellä on saatavilla. Lisäksi on tärkeää muistaa, että Codex soveltuu vain ja ainoastaan erittäin vähän kaloreita sisältäviin diettituotteisiin, joten kyse ei ole kaikista mahdollisista ruokavalion korvikkeista. Tämä koskee vain joitakin tuotteita, eikä tämä koske laisinkaan näitä erittäin vähän kaloreita sisältäviä tuotteita, joten tämä on vain hyvin pieni tuoteryhmä markkinoilla, joka tähän liittyy. Tärkeintä komission kannalta oli vuonna 1995 todeta, että vuoden 1995 standardi ei ole ajantasaisinta tietoa, joita on olemassa. Siksi pikemminkin noudatamme EFSAn tieteellistä lausuntoa, joka on tuoreempi asiassa. Mitä koostumusvaatimuksiin tulee? Jälleen kerran komissio olisi varmistaa, kuluttajan suojan korkean tason ja otti pohjaksi kaikkein relevanteimman ja uusimman tiedon EFSAn suunnalta. Koostumuksen yhteydessä haluttiin varmistaa, että tuotteita voidaan turvallisesti käyttää silloin, kun on kyse ylipainoisista ja liikapainoisista ihmisistä. EFSAn halusi vain ainoastaan tarkastella turvallista käyttöä, tuotteen turvallisuutta tekninen puoli ei ollut EFSAn tehtävän asettelussa tärkeimpänä seikkana. Terveellisyyden varmistaminen oli lähtökohta. Voisimme varmistaa, mikä on turvallista ja mitä ylipäänsä voi turvallisesti käyttää. Komission tehtävä on toimia riskin arvioijana. Komissio arvioi huolisesti tieteellistä näyttöä ja teknistä toteutettavuutta Kuten sanoin, kuulimme laajalti sidosryhmiä. Kuulemisia harjoitettiin kahden vuoden ajan sen jälkeen, kuin EFSA oli antanut tieteellisen lausuntonsa. Päätösauselman tekstissänne ilmaistaan huolia, jotka liittyvät menettelytapoihin ja EFSAn arvion rajallisuuteen varsinkin laskelma, laskentamallia kritisoitiin. Kriisten tutkimusten perusteella Essa todellakin päätyi tiettyyn määrään vähemmänsä ravintoaineita päivittäistasolla, mutta pohjana olivat normaalipainoisten ihmisten tarpeet – Tällaista tietoa saatiin myöskin muilta tieteellisiltä tutkimuslaitoksilta. Mitä menettelytapaan tulee proteiinisisällön, protein, proteiinin osalta, Elsa katsoi, että tämä on paras arvio, kun tarkastellaan ylipainoisia liikalihaavia ihmisiä. Kyllä EFSA käytti erityismenetelmiä, mutta kuitenkin koko ajan pidettiin silmällä uusinta ja tursinta tieteellistä tietoa, mitä vain pystyy saamaan. Mitä tulee sitten rasvahappoihin, joka täällä mainittiin? EFSA tunnisti, että näiden rasvahappojen lisäksi näitä happoja välttämättä tarvitaan enempää, mutta on epävarmuutta sen suhteen, mikäli ihminen on näin rankalla dietillä, kattaako tämä kaikkien ravintotarpeen rasvan osalta ja turvallisuuden nimissä ehdotet, EFSA ehdotti, että nämä rasvahapot täytyy ottaa mukaan. Lausuntomme tai, tai EFSAn, katsomme, että EFSAn lausunto edustaa kaikkein tuoreinta ja relevantiinta tietoa, joka meillä asiasta on tällä hetkellä. Olemme todellakin riskin hallinnoijia. Komissiossa otimme huomioon teknisen puolen, kuulimme yhteistä tutkimuskeskusta aiheesta, järjestimme kokouksia sidosryhmien kanssa ja lisäksi saimme EFSAn lausunnon osalta siitä, että tietyn ajan sisällä ilman lisäkustannuksia valmistajat pystyvät kyllä valmistamaan – näiden reunaehtojen vallitessa tuotteita, jotka ovat syömiskelpoisia. Syyskuussa 2015 keskustelu alan kanssa ja yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa myöskin teknisestä puolesta ja teknisestä toteuttavuudesta, kun valmistetaan näitä eli ruokavälion korvikkeita. Täytyy sanoa, että teknologian muutokset, varsinkin kun on kyse tiettyjen elementtien mikrokapsuloinnista ja tiettyjen eri proteiinilähteiden käyttö. Näiden osalta pystyin vastaamaan kaikkiin teknisiin huoliin, joita oli esitetty esimerkiksi maku, haju, tuotteen sulavuus ja niin poispäin. Sitten kustannuksista. Um, Me kuulimme monia sidosryhmiä ja Arviomme osoittaa, että lisäkulut eivät itse asiassa liity proteiinin hintaan, vaan ennen kaikkea valmistuksen, markkinoinnin ja jakelun kuluihin. Lisähinta on arvioitu hyvin vaatimattomaksi itse asiassa. Sorry. Joudun pyytämään, että päätätte puheenvuoroa, koska te käytetään aivan liian paljon aikaa jo. Anteeksi, en kuullut, mitä sanoitte. Last point concern... Vielä viimeinen asia liittyen väittämiin, sillä nämä terveysväittämätkin mainittiin, on syytä huomata, että näissä tuotteissa on hyvin vähän energiaa ja niitä voidaan käyttää vain kahdeksan viikkoa ilman lääkärin valvontaa. EFSA antoi seuraavan neuvon, mutta myöskin komissio. Näitä tuotteita ei pitäisi aktiivisesti markkinoida sellaisin väittämin, jotka saattavat suurta yleisöä houkuttaa todennäköisesti. Eli yhteenvetona teollisuus on erittäin hyvin ottanut mielestämme huomioon kahden vuoden keskustelumme tämän hyvin poikkeuksellisen siirtymäkauden, joka oli jopa viisi vuotta. Me olemme sen myötä varmoja, että kaikki valmistukseen liittyvät huolet voidaan ylittää ja uskoakseni tämä on kaikkein paras tapa lähestyä tämän kaltaisia tuotteita. Paljon kiitoksia ja toivottavasti voitte tukea asiaa. Now I would give back the floor. Nyt annan puheenvuoron vielä tosi esittelee. Hän voi lyhyesti vielä reagoida. Niin, haluaisin vain vastata muutamaan asiaan. No, on tehdä selväksi sen, että tässä on hiukan sekannusta. Me emme säätele jotakin nyt uudestaan. Meillä on olemassa säädöstä. Meillä on uusi säädös, jonka haluaisin nyt estää. Minä en sano, etteikö näitä tuotteita pitäisi säädellä. Niitä säädellään tiukasti. Me olemme tehneet muutoksia eh, Panatsin puitteissa ja useimmat näistä ovat sellaisia, että minä olen niitä vastaan. Ja minun vastustuksena ole mitään, mikä koskisi merkintöjä. Olen tyytyväinen siihen, mitä komissio esittää siitä, mitä tulee terveysväittämiin. Kristel sanoi, että tämä eh, ei ole eh, olisi tätä vastaan. Minä en ole tätä vastaan. Jos luette huolellisesti minun vastalauseeni, niin siinä on kysymys siitä, mikä on näiden tuotteiden koostumus ja maku. Kysymys on pelkästään siitä. Ja minä en haluaisi, että tämä menisi lävitse tämä muutos siksi, että me vain sanoisimme ihmisille, jotka käyttävät näitä tuotteita hyvin tehokkaasti. Haluan korostaa sitä, että olen tavannut lukuisia tällaisia henkilöitä ennen kuin minä tein tämän vastalauseen. Ja minä en tehnyt sitä siksi, että haluaisin tukea teollisuutta, tein sen siksi, että haluan tukea ihmisiä, jotka käyttävät näitä tuotteita. Ja minulla oli selvää pitkien keskustelujen jälkeen monien ihmisten kanssa, miten tärkeitä nämä tuotteet heille ovat ja miten he ovat, miten he ovat todella muuttaneet heidän eh, terveydensä tilaa. Ja kaikella kunnioituksella komissiota kohtaan ja tulee myöskin EFSAa kohtaan, minä ajattelen, että tässä asiassa he ovat tehneet virheen, mikä tulee nimenomaan näiden makuun. Tämä on se, mistä olen vakuuttunut. Tiedän, että kaikki varmaankaan eivät ole luottaneet, kenties maistaneet ja näitä, täytyy vaan luottaa siihen, jotka on ihmisiä, jotka ovat tehneet tätä. Mutta tämä ei ole mikään vasemmista oikeistokysymys. Tämä ei ole kysymys, tässä ei ole kysymys siitä, tuetaanko komissiota vai ei. Kysymys on siitä osasta, joka koskee nimenomaan näiden makua. Mutta minulla ei ole mitään ongelmaa tämän kanssa. Minä haluan todellakin vakuuttaa jäsenille, että jos tapahtuu pieni viive tämän vastalauseen vuoksi, eivät nämä tuotteet jää sääntelemättä, niin niitä säännellään kodeksin standardien mukaisesti. Very much, and now we... Paljon kiitoksia ja nyt me jatkamme, siirrymme äänestyksiin. Ensimmäinen äänestys koskee suurista kysymystä komissiolle. Ähm, tämä koskee luontoa, terveyttä ja taloutta. Äänestys alkaa. Sorry. I, I started. I... <laughs> <laughs> Close the vote. Äänestys päättyy. You need some time. I'm sorry, could we just have a slight, just a delay? Voisimme pitää pienen tauon ennen kuin siirrymme äänestyksiin. Koska... Uh, odotamme pienen hetken. Everyone. Olkaa hyvät ja äänestäkää. Onko kaikilla nyt äänestyskortti? Ovatko kaikki valmiina? Hyvä. I close the vote. It's adopted. Next vote. Hyväksytty. Suullinen kysymys komissiolle koskien ympäristötoimienpanokatsausta. Meillä on kaksi kysymystä komissiolle. Jälleen kerran äänestämme yhtenä sähköisenä äänestyksenä. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme sähköiseen äänestykseen ja tässä on ympäristö, lainsäädännön täytäntöönpanon arviointi. Kysymys neuvostolle. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava äänestys koskee vastustusta, ruokavalion korvikkeet, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi siirrymme Euroopan unionin yleisen talousarvion varanhoitovuodeksi 2018 kaikki pääluokat. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta. in favor. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta, 18 raukeaa, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys on sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle, joka ei ole täällä. Seuraava äänestys koskee talousarviomenettelyä 2018, talousarviotarkistukset, luen vain numerot 5447 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5444 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5448 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5449 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5410 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Aloitan äänestyksen. 5.40 puol... äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 5.41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5454 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5412 puolesta yhdessä 5455 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5413 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5456 ja 5457 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5458 54 59 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5460 ja 5461 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5462 ja 5463 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5436 puolesta vastaan tyhjää hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5465 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5419 ja 5484 ovat identtiset y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5420 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5421 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5453 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5422 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5446 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5414 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5415 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5416 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5426 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 54. Tarkistamme edellisen 5426. Tarkistamme äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 5427 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5429 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5430 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5431 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5432 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5433 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5434 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5435 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5428 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5418 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5445 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5488 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5424 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5423 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5437 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5439 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5469 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5470 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5471 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5407 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5472 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5474 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5473 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5417 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5438 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 5440 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 5441 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5442 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5443 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 5406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5475 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5400 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5477 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54077 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5405 ja 5478 yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5479 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5404 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5483 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5403 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5410 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5450 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5451 puolesta vastaan ty... Anteeksi. En nähnyt. 5451 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5452 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5466 5467 ja 5468 yhtä aikaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5480 ja 5481 yhtä aikaa puolesta. Ja 5482 yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5485, 86 ja 87 yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5425 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5409 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tämä oli äänestysten loppu. Nyt annan edustaja Grostetille puheenjohtajan tehtävät. Olkaa hyvä. Kiitoksia. S'il vous plaît, chers collègues. Hyvät kollegat, pyydän, että nyt asetutte aloille, että voimme ottaa kokouksen uudelleen, koska meillä on hieman jo tullut viiveitä tämän aamun kokouksessa. Kiitoksia siitä, että jäitte paikalle järjestysten jälkeen. Nyt meillä on määrä käsitellä seuraavaa aihetta esityslistalla. Kohtaa 10. Työntekijöiden suojelemista syöpäsairauden vaaraihottavilta tekijöiltä tai perimänmuutoksia aiheuttavilta aineilta työssä. Nyt, jotta en hukkaisi aikaa, annan saman vieraan puheenvuoron puheen esittelijälle inf ryhmä edustavalle Joel Milanille. Olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja arvon kollegat. Mietintöni, joka liittyy työntekijöiden suojeluun silloin, kun on kyse syöpäaiheuttaneilta aineilta ja mutageeneiltä, perimänmuutoksia muutoksia aineilta, on esitelty. Niin nyt tässä nähdäkseni karsinogeenien osalta tässä on törmätty ongelmiin. Sama pätee myöskin herkkään tasapainon, joka vallitsee ennaltaehkäisyn osalta, kun on kyse työntekijäsuojelusta ja toisaalta yritysten vaikeuksista, kun on kyse saada altistusriski nollaan. Rouva puheenjohtaja, pyranteksi. Puhun sitten vasta, kun kaikki voivat hiljentyä, että voin rauhassa puhua. Täällä on nyt paljon porukkaa vielä salissa. Nyt ei pidä kuitenkaan hukata aikaa, vaikka ihmiset liikehtivät nyt. Olkaa hyvä, esittelijä. Dans le même état d'esprit. Sama pätee myöskin herkän tasapaino, joka liittyy täältä työntekijöille koituviin riskeihin toisaalta yritysten vaikeuksiin päästä nolla riskitasolla, kun on kyse altistuksesta. Kyse on kansanterveyteen liittyvästä asiasta, erittäin ylikansallisesta sellaisesta. Kaikki tarkistukset, joita olen tehnyt tekstiin, jotka on tehty tekstiin, ovat tarkistuksia, joita olen katsonut huolella. En ole muuttanut komission alkuperäistä tekstiä, vaan pelkästään liitettä. Rohkinen usko, että ympäristövaliokunta, joka vastaa myöskin kansanterveydestä, voisi toiseen kertaan jo antaa lausunnon työllisyysvaliokunnalle ja saa näkemyksensä kuuluviin. Toivon, että teille sopii se, että kun työntekijät tekevät työtään, niin hyväksymme säännökset vasta sitten, kun niistä on asianmukaisesti keskusteltu. Kiitos esittelijälle. Moittavaa kyllä. Jotkut varjestettavat ovat poissa paikalta. Annan puheenvuoron ECRn varjestettelijä edustaja Gerikelle. Ja, vielen Dank. Kiitos. Työntekijöiden suojelun täytyy olla meille kaikkein tärkein asia. Ei voi olla niin, että me uhraamme ihmisten terveyden taloudelle. Terveet työntekijät ovat tuottavia, meidän terveysjärjestelmämme ovat edullisia ja siksi komission esitys on sellainen, että se on kaikille hyödyksi se, että kaikki eurooppalaiset työntekijät saavat saman suojelun, että kaikki samat säännöt koskevat eurooppalaisia yrityksiä, on hyvää politiikkaa. Se on meidän eurooppalainen vahvuutemme. Voin sanoa tästä lausunnosta, että haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä. On oltava selvää, että uudet raja-arvot ovat sellaisia, että niitä voidaan soveltaa, että ne ovat saavutettavissa ja myös mitattavissa. Minun ryhmäni tukee arvoja, jotka komissio on lyönyt lukkoon. Ne ovat tulosta tieteellisestä menettelystä, ja siksi me emme tue lausuntoluonnoksessa olevia raja-arvomuutoksia. Tulen tekemään tarkistuksia, jotka myös osoittavat tämän tuen, jonka mainitsin. Kiitos. Euh, Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Ekkä. Olkaa hyvä. Tehän olette varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Luonnollisesti on hyvä, että lopultakin on ehdotus, joka koskee direktiivin uudelleen muotoilua, joka koskee sitä, miten työntekijöihin vaikuttavat karsinogeenit ja mutageenit. Tämä työstäminen on asioita komission lykännyt viitaten siihen, että perusteluna ollut se, että tarvitaan parempaa säätelyä. Nyt komission on vi- unohtanut sen, miten tärkeää on työntekijöiden suojelu tällaisessa vartaneita, koska on pyrkinyt välttämään sitä, että talouteen kohdistuisi lisäkustannuksia. Tämähän on meille tuttua syövät ovat työntekijöiden suurin kuolinsyy ja tämä on todella suuri häpeäpilkku eikä vastaa työntekijöiden velvollisuutta huolehtia työntekijöistä. Ja se periaate, joka liittyy varovaisuuteen ja ennakointiin, ehkäisyyn, tämä on periaate, joka on pitkän aikaa nyt unohdettu. Tämä nyt on kaikkien menneisyyttä, joten unohdetaan se. Totta kai minä pidän hyvänä näitä tiukempia raja-arvoja komission ehdotuksia, joka koskee vaarallisia aineita työpaikalla, mutta valittelen sitä, että sellaiset aineet, jotka vaikuttavat lisääntymiseen, eivät ole mukana tässä esityksessä, vaikka on todisteita siitä, että ne vaikuttavat kielteisesti hedelmällisyyteen. Siksi minä suosittelisin, että meidän valiokuntamme näiltä osin kääntyisi komission puoleen, jotta komissio työstäisi alkuperäisen esityksensä ja ottaisi huomioon myös lisääntymiseen vaikuttavat aineet työpaikalla kysymys ei ole pelkästään työntekijöiden terveydestä, vaan siitä, että suojellaan lapsia, jotka vielä eivät ole syntyneet. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon. Nyt puheenvuoron saa kollega Pericini. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Eh. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Mikäli tarkastelemme niitä tietoja, joita on saatu komission tiedonannosta, en ymmärrä, miksi asetamme nämä tiedot kyseenalaiseksi. 53 prosenttia kuolemantapauksista työperäisistä sellaisista johtuu syövästä. Yli 20 000 tällaista tapausta vuodessa. Työperäisten syöpätapausten määrä on 20 20 000 vuodessa. Luvut puhuvat puolestaan. Seitsemän 12 työntekijää minuutissa kuolee syöpään. Tämä on suorastaan terveyskriisi. Meidän täytyy kerta kaikkiaan puuttua tähän päättäväisellä tavalla. Siksi olemme täysin samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa – Komissio teki ehdotuksensa vaikutusarvion pohjalta. Komissio halusi muuttaa raja-arvoja, jotta voidaan työntekijöitä paremmin suojella. En ikinä olisi voinut kuvitella, että ympäristövaliokunta laatisi lausunnon, joka vesittää komission ehdotuksen tällä tavalla. Voisi muistuttaa esittelijä siitä, että karsinogeenille altistuminen tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla erittäin huolellisia, vaikka olisi hyvin pieni mahdollisuus vain, että syöpä aiheutuu aineista. Tällainen Tällaiset mahdollisuudet täytyy torjua. Kollegani, kollegamme katsovat, tai kollegani nyt katsoo, että rajarot ovat liian tiukat ja teollisuus tästä kärsii. Teollisuuden pitäisi tehdä itse tutkimusta ja valmistaa aineita, joihin ei liity riskejä. Teollisuuden täytyy itse maksaa kustannukset, kun se kehittää vaihtoehtoja ja korvikkeita, ei työntekijöiden tehtävänä ole kantaa tätä riskiä, tätä taakkaa ja sairastua. Vaikkakin vain yksi aina ihminen on alttiina, niin tämä täytyy torjua. Nyt en näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten komission edustaja Rouva Boniece, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Minä haluaisin aluksi kiittää valiokuntaa ja ennen kaikkea rouva Melania nopeasta reaktiosta. Pidämme arvossa tätä siksi, että se auttaa meitä etenemään asiassa nopeammin ja kun kuulemme palautteen täältä niin todellakin sen mukaisesti työntekijän suojelu on erittäin tärkeä. Komission esitys Esitettiin viime vuoden toukokuussa, jolla pyritään pelastamaan yli 100 000 työntekijän henki seuraavien 15 vuoden aikana, mikä on erittäin tärkeä asia. Mitä tulee lausuntoluonnokseen ja ehdotuksiin, muut nostaa joitakin raja-arvoa korkeammiksi. Haluaisin korostaa sitä, että komission ehdotus perustuu tieteelliseen todistusaineistoon, joka on antanut meille tieteellinen komiteamme, joka koskee altistumisen raja-arvoja. Ja me olemme valmistaneet myöskin vaikutusarvion, joka ottaa huomioon sosiaalistaloudelliset ulottuvuudet ja sen vaikutuksen pieniin, keskisuuriin ja mikroyrityksiin, samoin kuin myöskin äh, olimme ottaneet huomioon laajan keskustelun äh, työmarkkinaosapuolten kesken näistä kysymyksistä, joka, joka on koskenut työterveyttä. Ja uskomme siksi, että nämä raja-arvot ovat sellaisia, että ne toimisivat. Mitä tulee kommenttiin herra Ekiltä, joka koskee sitä, että ottaisin huomioon sellaiset aineet, jotka vaikuttavat lisääntymiseen. Me olemme päässeet sopimukseen että CMD-direktiivin ensimmäisessä muutoksessa komissio tulee tekemään arvioinnin tästä asiasta. Se on saatavissa vuoden 2019 alussa ja kiitän vielä kerran kovasti tehdystä työstä ja toivon, että voimme myöskin jatkaa hyvää yhteistyötä tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt lopuksi puheenvuoron saa vielä esittelijä talousunlaatia Roomela. Kiitos puheenjohtaja. Kun otan huomioon, kuinka nopeasti keskustelu eteni, voin vain sanoa, että olen nyt suoraan sanottuna hämmästynyt tästä monimutkaisuudesta ja vakavuudesta tämän asian suhteen. Olisin painota sitä, että tämä asia, joka meillä nyt on esitelty, niin täytyy muistaa tietenkin työntekijöiden edut, se, että työntekijät eivät sairastu ammattitauteihin, työperäisen sairaukseen. Tässä on lukuisia ongelmia. Syöpä liittyy, liittyy monia seikkoja. Joissakin yrityksissä on lukuisia tekijöitä, jotka saattavat samanaikaisesti olla syöpäaiheuttavia, joten hieman vaikea laatia riittävän pitkää luettavaa kaikesta siitä, mikä aiheuttaa syöpää, onko asbesti vai karmium tai joku muu vai aiheuttanut syövän. Vaikea on määrittää, mistä syöpä on aiheutunut. Toinen seikka. Eurooppa vaatii tiettyjä asioita. Vaaditaan, että kaikilla on samat raja-arvot, altistusarvot kaikkialla Euroopassa. mikäli henkilö on 60-65-vuotias ja sairastuu syöpään, voidaanko sanoa, että se on suoraan aiheutunut tietyssä yrityksessä, tietyssä maassa ammattielämän aikana tuo syöpä, mikäli ihminen on tehnyt työtä useammassa maassa esimerkiksi. Kaikki tämä täytyy muistaa, hieman muistaa tosiasia, että Herra Perigini, kyllä ihmisiä olen pitänyt mielessäni kun 40 vuotta toiminut ammattilämässäni, niin ammattiperäisiä sairauksia haluan estää. Kenties kun nyt pyrin madaltamaan rajaa, niin nyt jotkut haluavat madaltaa raja-arvoja, ovat täysin toteuttamiskelvottomia joissakin maissa. En ole tässä kenenkään puolella tässä asiassa. Olen 40 vuotta pyrkinyt toimimaan neutraalilla tavalla puolettomasti ja kaikki täysin puolettomana ja myöskin poliittisesti ja taloudellisesti ja filosofisesti puolueettomana olen pyrkinyt tässä toimimaan. Haluan, että ihmiset tekevät työtä kestävissä olosuhteissa ja haluan, että työntekijöitä suojellaan. Olen iloinen siitä, että kolmikata keskusteluissa otettiin esiin jotakin seikkoja, jotka henkilökohtaisesti pidin tärkeinä. Olin kymmenisen tein kymmenisen tarkistusta, mutta ne hylättiin. Ja jäsenvaltioiden ja työnantajien täytyy tehdä paljon työtä, jotta voidaan karsinogeeniset aineet korvata, mutta sitten rotellessa täytyy saada tämä herkkä tasapaino kuntoon niin, että pystytään toimimaan tehokkaalla tavalla ja että säännössä voidaan toteuttaa käytännössä. Mikäli olisi varjestelijan kokous edessä, olisi hieno, mikäli voisimme silloin keskustella tarkistuksesta. Kiitoksia sinille, jotka olet keskustelua. Kiitos myöskin puheenjohtajalle ja komissio myöskin kannatosta. Ja voimme keskustella, katsoa sitä, voinko vetää tarkistukset takaisin. Voimme keskustella sitä vielä toivon mukaan. Euh, Paljon kiitoksia. Haluaisin muistuttaa tietysti tärkeistä päivämääristä tarkistusten jättämisen takaraja 6. syyskuuta kello 11. eny 12. päivä lokakuuta äänestämme Emplissä 27. lokakuuta ja meillä ei ole, anteeksi, marraskuuta tulkikorjaa meillä ei ole vielä täysistuntokäsittelyn päivämäärää. Voimme siirtyä nyt kohtaan yksityistä esityslistalla. Kyseessä on äh, luonnon, terveyden ja talouden toiminta. Ja annan heti kaikille kanssa esittelijöille puheenvuorot. Äh, kollegamme Dorfman EPPstä aloittaa, olkaa hyvä. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Wir haben ja über die Anfrage gerade vorher abgestimmt und äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt keskustelemme päätöslauselmasta, jota aiheeseen liittyy. Ryhmän nimissä haluan sanoa, että tietystikin vuonna 2000 direktiivin säännöksen hyväksymä biodiversiteetti on erittäin tärkeä asia Euroopan unionissa. Täytyy tunnustaa, että biologinen monimuotoisuus Euroopassa ei liity pelkästään luonnon tilassa oleviin alueisiin, vaan myöskin kulttuuri- tai viljelytöalueet, ihmisten ylläpitämät alueet tai myöskin pitävät yllä biologista monimuotoisuutta silloinkin kun ihminen toimii luonnon kanssa, täytyy muistaa biologinen monimuotoisuus ei pelkästään luonnonsuojelualueilla. Natura 2000-säännösten yhteydessä oli hyvin paljon konfliktipotentiaalia, joka aina tuli esiin poliittisessa elämässä. Olemassa tiettyjä herkkiä alueita, jolloin luonnon maiseman ja kulttuurimaiseman välinen tasapaino on erittäin herkkä asia, esimerkiksi Alppien alueella – Aivan erityisesti haluaisin poimia esiin erään seikan. Euroopassa ollaan, ovat suuret petoeläimet palaamassa takaisin luontoon, niiden määrä lisääntyy. Ja tästäkin tulee konfliktipotentiaalia paljon. Saattaa yhteen törmäyksiä tulee. Voisin mainita tämän seikan. Tässäkin meidän täytyy selkeästi pohtia kulttuurimaiseman ja sen tarpeellisuuden ja perinteisen maantalouden välillä. Kumpaakin täytyy pitää yllä. Esimerkiksi kun on kyse susista, susien kanssa tilanne saattaa muuttua kestämättömäksi, kun on kun se perinteisestä maanviljelystä ja siitä, että viljelysmaata tai laidonmaata menetetään säännösten vuoksi. Esimerkiksi alpeilu on tämmöisen hankala. Meidän täytyy siksi pohtia tarkalleen, kuinka järkevällä tavalla voidaan elää rinta, rinnan näiden petoeläinten kanssa, jotka saattavat saalistaa tuotantoeläimiä Alppien alueella. Saattaa tällaisia ongelmia tulla ja täytyy pohtia, mihin lisätoimiin voitaisiin ryhtyä, jotta tältä voitaisiin varautua. Kiitos. Kuulla. Paljon kiitoksia. Ja nyt ähm, SND-ryhmän puolesta edustaja Kaidenbach, olkaa hyvä. Äh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Dorfman mainitsi jo muutamia päämääriä, joita meillä on tämän päätöslauselman myötä. Ennen kaikkea tarkoituksena on tuoda esiin se, että jos haluamme biodiversiteetin, luonnon monimuotoisuuden tavoitteet äh, saavuttaa, meidän täytyy varmistaa, että kaikki toimemme tukevat toisiaan niin, että ihmiset, äh, luonto ja talous näin tekevät. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että noin puolet Natura 2000-alueista on sellaisia, ettei niillä ole hallinnointisuunnitelmaa, joka olisi voimassa. Ja 50 prosenttia lajeista, joita me pyrimme suojelemaan ei nauti suojelua. Me emme onnistu suojelemaan kaikkia, joita haluaisimme suojella. Meidän täytyy varmistaa tämä. Meillä on paljon työtä tehtävänämme ja edustaja Dorfman toikin jo yhden konfliktin esiin. Tämä osoittaa mielestäni, että tässä on joustoa tiettyjen suojeltujen lajien kohdalla. Esimerkiksi majavat viime vuosina ovat tietyillä alueilla – aiheuttaneet konflikteja ja olen sitä mieltä, että välillä tietyillä alueilla meillä on yli populaatiota tiettyjen lajien kohdalla. Meidän täytyisi olla hiukan joustavampia niin, että voimme varmistaa sen, että sekä ympäristönsuojelu, maanviljely että metsänhoito ovat tasapainossa. Toinen seikka liittyy susiin ja karhuihin. Uskon, että me tarvitsemme ratkaisuja tässä asiassa, sillä lajien suojelu luonnon monimuotoisuuden kautta voi tapahtua vain silloin, kun ihmiset ovat vakuuttuneita tämän työn tärkeydestä. Ja myöskin tilanteessa, jossa kaiken tason päätöksentekijät ovat vakuuttuneita siitä, että asia on sellainen, joka tulee toteuttaa. Pitkällä aikavälillä tämä on mahdollista uskoakseni vain, jos suuri yleisö ymmärtää, mitä me teemme. Sudet, karhut, välillä aiheuttavat ongelmia. Meillä on myöskin sekarotuisia susia, koska susia risteytetään lemmikki eläinkoiriin. Ja meidän pitäisi näissäkin tapauksissa pyrkiä selvittämään se, mitä me itse asiassa suojelemme ja miksi. Kysymykseni on näihin liittyvä minä tarkastelen äh, tarkistusten esittämistä ja tulevina viikkoina pyrin näitä ongelmia käsittelemään. Paljon kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron äh, ECR-ryhmän puolesta kollegallemme Demes Makrilla. Olkaa hyvä. Kiitoksia, <clears throat> rouva puheenjohtaja. Kollegat, viime vuoden helmikuussa Hyväksyimme parlamentissa biodiversiteettia koskevan mietinnön. Pääsenen viesti siinä oli, että että biodiversiteetin menettäminen, häviäminen täytyy lopettaa ja 2020 vuodelle täytyisi biologisesta monimuotoisuudesta tehdä tärkeä poliittinen tavoite. Biologista monimuotoista tarvitaan, itse luonto tarvitsee sitä, mutta kyse on myöskin meidän hyvinvoinnistamme ja tulevaisuudestamme ihmistä, ihmisistä, ja talouden, ihmisten ja taloudenkin kannalta on järkevää pitää yllä biologista monimuotoisuutta. 2020 tavoitteet tässä suhteessa tärkeää on pitää täytäntöön luontodirektiivejä. On erittäin tärkeää myöskin, että komissio vihdoinkin päätti, että se ei muuta luontodirektiivejä. Toimintasuunnitelma jonka kautta pyritään paremmin pistämään ja nopeammin pistämään täytäntöön luontodirektiiviä, niin kuin komissio huhtikuussa esitti, on en ilman muuta askel eteenpäin, mutta samanaikaisesti suunnitelma ei vielä riitä, kun ajatellaan 2020 tavoitteita ja pyritään niihin pääsemään. Nyt pitäisi enemmän tehdä ponnisteluita vielä. Tämä tuli selväksi myöskin keskustelussa komission kanssa kesäkuussa. Envi-valiokunnan pitäisi lähettää selkeä viesti siitä, mitä voitaisiin vielä tehdä paremmin ja mitä täytyy vielä tehdä paremmin. Päätösausamme, joka teillä on edessänne, selvittää, mitä puutteita vielä on ja miten toimintasuunnitelma voitaisiin parantaa ja selkeyttää. Minun mielestäni tärkeintä on se, että muistaa, että toimintasuunnitelma ei ole riittävä se, mitä komissio ehdottaa, ei vielä riitä, jotta voitaisiin päästä 2020 tavoitteisiin. Tästä kaikesta pitäisi keskustella eri sidosryhmien kanssa. Ja toimintasuunnitelma on vain vuoteen 2020 saakka, mutta vuoden 2020 jälkeen olisi tärkeää jo tietää, mitä strategiasuunnitelmia halutaan silloin toteuttaa ja miten tämä rahoitetaan. Toimintasuunnitelma ei vastaa tärkeisiin haasteisiin, esimerkiksi siihen, kuinka luodaan Euroopan laajuiset verko, verkostot vihreitä infra, infrastruktuureja varten. Nyt olisi tarpeellista myöskin saada johdonmukaisuutta aikaan eri toimien välille, on kun on kyse luonnosta ja maataloudesta tai luonnosta ja kohesiopolitiikasta. Näitä kulkea käsi kädessä. Olen tyytyväinen edessämme olevaan tekstiin ja toivottavasti laajan tuen taakse. Merci beaucoup. Et maintenant... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollegamme Herr Brandi. Alderyhmän puolesta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Voisin sanasta sanaan toistaa kollegani Mesmakerin sanat, mutta en nyt niin tee. Olen kuitenkin täysin samaa mieltä aivan sataprosenttisesti siinä, mitä hän juuri sanoi perussyy sille, että tämä suullinen kysymys on laadittu, on tämä. Me olemme hyvin epäonnistuneet. Uskoakseni kaikki varoitusvalot olivat punaisella kaksi vuotta sitten luonnon tila kertomuksessa ja toimintasuunnitelma. No tämähän on kiva askel eteenpäin, mutta ei se ole lainkaan riittävää, jotta nämä punaiset varoitusvalot voitaisiin vihreäksi muuttaa. Uskoakseni me itse ymmärsimme tämän hyvin ja nyt on aika sille, että komissio muuttuisi aggressiivisemmaksi asiassa. Jollakin tavoin Euroopan laajuisesti me vaikutamme pitävän lähestulkoon kaikkia intressejä tärkeämpinä kuin luontoa. Tämä on äärimmäisen tärkeä mm, kuitenkin todellisuudessa meille ihmiskuntana. Toivoisin, että parlamentti tähän pääkysymykseen keskittyisi myöskin. Olen samaa mieltä, että meillä on tiettyjen lajien suhteen ongelmia ja on perusteltua puhua jostakin ongelmista, mutta tässä suurin ongelma ei ole se, että jossakin päin Eurooppa olisi susia tai jotakin muuta lajia jollain muulla alueella. Kyseessä ovat kaikki lajit, kaikki tuhannet ja tuhannet lajit, jotka ovat vaaran alla. Tämä on se perus kysymys, joka meillä on käsissämme. Toivon, että tämä päätöslauselma ja suullinen kysymys äh, saavat komission muuttamaan mieltään. Tämä ei ole vain toimintasuunnitelma 2020, joka on kyseessä. Me tarvitsemme enemmän rahaa, ei vain Euroopan tasolla, vaan erityisesti kansallisella tasolla. Meidän täytyy paljon tiukemmin yhteiseen maatalouspolitiikkaan sitoutua. Komission jäsen Hogan ei voi vain todeta, että odottelemme seuraavaa YMPn uudistusta. Ei tämä tule toimimaan. Komission pitäisi suoraan sanoa, pahoittelen, 2020 biodiversiteettistrategia epäonnistui. Ja toivottavasti näin nyt ei tapahdu. Minulle poliittisesti tämä on tärkein asia viesti. Meidän täytyy keskittyä tähän viestiin, että biodiversiteettipolitiikka Euroopassa on epäonnistunut. Meidän täytyy todellakin nyt parantaa toimia ja kohdata haasteet. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Toiset kanssalaatijat eivät ole paikalla, joten me voimme nyt kuulla muita jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoroja. Aivan aluksi kollegamme Fjellner, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollegoille. Minä haluaisin keskittyä yhteen ulottuvuuteen biodiversiteettipolitiikassa. Linnut ja Habitat-direktiivi. Monet asiat, jotka kollega Herr Brandi sanoi, ovat sellaisia, että olen sitä yhtä mieltä. Nimittäin kuitenkin, jos on yksi kysymys, jonka kohtaan valitsijoiden taholta sen lisäksi, että puhuvat tästä kiertosirkuksesta edestakaisin Brysselin ja Strasbourgin välillä, mitä he eivät ymmärrä, mutta he eivät ymmärrä sitä, miten me käsittelemme biodiversiteettiä Habitat-direktiivissä ja lintudirektiivissä. Haluaisin käyttää tilaisuutta saadakseni apua komissiolta, koska minä en pysty antamaan kunnollista selitystä sille, mikä tilanne on. Ja minä vain mietin, voisiko komissio itse selittää asian. Sillä jos menee Tukholmaan, jos minulla on kesämökki tai moniin muihin osin Itämeren luetta tyypillisin eh, lintu, jonka näette, on merimetso. Unohtakaa lokit. Ja sitten puhutte ihmisten kanssa ja he sanovat, että, että niiden lukumäärä on kasvanut rehdysmäisesti, mutta heitä, niitä ei saa kuitenkaan metsästä, koska niitä suojellaan lintudirektiivin perusteella. Me saamme raportteja siitä, että kalakannat tietyissä osin It- Itämertä ovat yhteydessä tähän merimetsojen määrän räjähdysmäisen kasvuun, mutta silti niitä ei saada metsästään. Sitten jos puhuu komission kanssa ja saa vastauksen, että on olemassa poikkeukset, että itse asiassa voi metsästää niitä, jos saa poikkeuksen, se on mahdollista. No ensinnäkin meillä on vakava kysymys siinä, että on säädös, johon vaaditaan poikkeuksia, jotta voidaan metsästä jotakin, mikä on kenties kaikkein yleisimpiä lintuja, ainakin siellä, missä me, minä elän. Ja ongelmallisinta on se, että kokemus jonka monet kansalaiset saavat Ruotsissa, on se, että jos käyttää tätä poikkeusta ja alkaa metsästää, niin kuin olemme tehneet esimerkiksi susien tapauksessa, muutama vuosi sitten meillä oli susi, joka vaelsi pitkin pääkatua Uppsalassa, ja me aloimme metsästää susia. Silloin yhtäkkiä on sellaisessa oudossa tilanteessa, että komissio metsästää Ruotsia, joka metsästää susia. Ja tässä me olemme hiukan ymmälämme, koska herra Brandi on aivan oikeassa, kun hän sanoi, että meidän pitäisi keskittyä tiettyihin lajeihin. Meidän täytyy keskittyä biodiversiteettiin kokonaisuudessaan. Mutta se katoaa kansalaisten silmissä siksi, että olemme keskittyneet tiettyihin eläimiin, jotka ovat suojelun alaisia, mutta jotka tänään eivät tarvitse suojelua samalla tavoin kuin aiemmin. Me tulemme näkemään tätä enemmän vastaisuudessa, enemmän susia. Kun minä olin uusi täällä 13 vuotta sitten, kun monet suomalaiset ruotsalaiset puhuivat susista, niin nyt saksalaiset puhuvat niistä ja kenties kohta hollantilaisetkin puhuvat susista. Tätä tulee olemaan lisää. Ja kysymys kuuluukin, miksi tilanne on tämä, miksi meillä on tämä ongelma ja miksi me juutumme tiettyihin lajeihin sen sijaan, että me pystyisimme nostamaan keskustelun taso, jossa puhuttaisiin yleisesti biodiversiteetistä siksi, että näiden eh, direktiivien yleinen rakenne on virheellinen. Meillä on staattisia listoja eläimistä kaikissa direktiiveissä. Luetteloita ei muuteta, vaikka on kysymys jostakin niin dynaamisesta kuin ympäristömme, joka muuttuu. Tämä ei yksinkertaisesti toimi. Pahoittelen sitä, että komissio ei valinnut vaihtoehto, että se olisi pyrkinyt muuttamaan tätä tai lähtenyt liikkeelle alusta eh, sen osalta, miten kohdellaan tiettyjä lajeja. Ehkä tässä pitäisi tulla hiukan fiksumaksi, mutta emme ole kuitenkaan tulleet nokkelimmiksi, älykkäämmiksi. Minä toivon, että komissio voisi auttaa minua. Ja voisi... Eh, sitä se ei pysty selittämään, miksi me matkustamme Strasburgiin, se ei ole heidän vikansa, mutta tämä on heidän vikansa. Joten auttakaapa meitä pystymään edes selittämään ihmisille, miten tämä sotku on syntynyt, koska minä en pysty siihen. Merci. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron kollegallemme Monelle. The debate and, um... kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa Nelson Mandelasta. Tämähän on hiukan omituinen tapa aloittaa, mutta minä olin mukana brittilehdessä apartheidin vastaisessa liikkeessä ja Nelson Mandelaa käytimme avataksemme keskustelua ja osoittaaksemme britti yleisölle, että Etelä-Afrikassa oli paljon poliittisia vankeja, ei vain yksi. Tämä oli tietyllä tavalla hyvä tapa avata julkinen keskustelu yhtä yksittäistä henkilöä Nelson Mandelaa, johon ihmiset rinnastuivat, pysyttiin käyttämään ja sitten saatoimme osoittaa, että hän ei ollut ainut, vaan paljon muutakin vankeja oli. Tässä meillä on nyt samanlainen mahdollisuus kaikkien suurimpia lajeja. Ähm, Koillis-Englannissa kyseessä on se, tuodaanko eurooppalainen metsäkissa takaisin luontoon. Sehän on Britanniasta hävinnyt laji, sitä on ehdotettu palautettavaksi. Ähm, koillis-englantinkilön metsään. Mutta kuten mainittua, tässä kyseessä on todellisuudessa se, että luonnon monimuotoisuus palautetaan suuressa merkityksessä käsitettynä, kuten susi tai metsäkissa. Nämä voivat olla lajeja, joita käytetään suurelle yleisölle esimerkkinä se, että metsäkissa tuodaan takaisin, ei vain koske sitä, että ravintoketjun huipulla oleva nisäkäs tuodaan takaisin. Kyseessä on biodiversiteettikysymys ja samalla mahdollisuus kouluttaa ihmisiä. En tarkoita, etteikö joka kerta kun peto, eläin, laji tuotaisiin luontoon, etteikö meillä olisi aivan perusteltua keskustelua viljelys, maanviljelysyhteisön ja poliitikkojen välillä. Meidän täytyy varmistaa se, että molemmat puolet pystyvät omat argumenttinsa esittämään ja koilliissa Englannin viljelijät ovat huolissaan ähm, metsäkissan palauttamisesta luo äh, lampaiden vuoksi. Äh, me siis äh, voisimme ottaa petoeläinlajin takaisin luonnon, joka kaikkien heikoimmat kauriit esimerkiksi veisi. Nämä saattavat olla esimerkiksi metsästäjien haavoittamia, mutta metsästäjien on hyvin vaikea valikoida heikkoja peuroja esimerkiksi laumasta, kun taas petoelämät osaavat tämän vaistomaisesti tehdä. Ja ähm, jos peuroja on liikaa, ne tuhoavat uutta metsää. Ne tulevat juuri istutettuun uusiometsään järsimään puita ja näin puiden kasvun pysäyttävät. Eli meillä on perusteita mm, tiedän kyllä hyvin, että Koillis-Englannissa on molemmilla puolilla perusteltuja argumentteja lajin palauttamista luontoon, mutta tämä keskustelu metsäkissan palauttamista luontoon on esimerkki suuremmasta keskustelusta, jota Koillis-Englannissa tai koko Euroopan unionin halki pitäisi käydä tarpeesta palauttaa biodiversiteettiä luontoon, kun sitä on menetetty viimeisten 20 30 vuoden aikana. Kiitoksia. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Edustaja Berder, olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kuulimme juuri, että ympäristö muuttuu. Näyttää siitä, että joka ikisessä maassa Euroopassa luonto muuttuu ja huonompaan suuntaan, ei se parempaan suuntaan muutu. Yhden käden sormen voi laskea sellaiset hankkeet, jotka ovat parantaneet biologista monimuotoisuutta Kaikkialla muualla biologinen monimuotoisuus kärsii. Luonto on suurten uhkien alla. Tämä liittyy, kaikki liittyy kaikkeen. Se, mitä yhdellä alueella tehdään, se vaikuttaa salakavalasti muuallakin. Tämä on tällainen hiljainen näkymätön kriisi. Vetoisin meihin kaikkiin täällä ja kaikkiin muihin meppeihin. Käyttäkää pari päivää aikaa ja menkää sinne, missä kävitte alakoulua ja katsokaa, mitä kaikkea sieltä on kadonnut suhteessa siihen, millaista paikassa oli silloin, kun te kävelette itse koulun ja katsoitte ympärillenne. Silloin näette, mitä kaikkea teidän ne on kadonnut. Tätä tapahtuu kaikkialla Euroopassa huolestuttavaa vauhtia. Olen tämän iloinen, että meillä on nyt tämä päätösosama teksti ja voimme siitä keskustella. Viime vuoden erinomainen mietintö saa nyt jatkoa. Meidän täytyy pitää yllä painostusta, jota voi estää biologisen monimuotoisuuden tuhoutumista. Aion tehdä tarkistuksen vielä tekstiin. Siinä, siinä kohtaa, missä puhutaan muista politiikan osa-alueista. Yhteisen maatalouspolitiikkaan liittyy monia ongelmia. Tämä tuli selväksi, kun edellisen kerran sitä tarkastelimme. Yhteen maatalouspolitiikka ei suojele nurmialueita, laidunalueita. On se erittäin tärkeitä laidunalueita, niittyjä Espanjassa, Portugalissa, Bulgariassa ja Romaniassa, jopa Kaakkois-Englannissa. Nämä niityt eivät kuulu yhteisen maatalouspolitiikkaan mukaan ja alttialueetkin täällä mainittiin. Sielläkin on ikivanhoja puita ja metsiä, joita suojellaan siten, että elämäntapa on erittäin lempeä. Siellä laidunnetaan, kasetetaan karjaa vanhaan malliin. Tämä on erittäin paljon kärsivällisyyttä vaativaa työtä, ei olekaan helppoa. Mikäli ihmisiä, asioita ei suunnitella, niin harvoin toteutua sellaisella tavalla kuin haluttaisiin. Meillä pitäisi jonkinlainen suunnitelma niittyjen suojelemiseksi, koska niittyjä tällä hetkellä ei suojella. Noilla alueilla elämä on rankkaa eikä se ole kovinkaan antoisaa. Me tarvitsemme toimia, joilla pystymme tukemaan niitä ihmisiä, jotka laiduntavat siellä vuohia ja lampaita vanhaan tapaan ja samalla huolitavat ympäristöstä heidän elämäntapaansa täytyy suojella. Kasvit ja eläimet, ne lajit, jotka elävät alueilla, heidän kanssaan rintarinnan tarvitsevat myöskin suojelua. Tätä varten tarvitaan suunnittelua ja rahoitusta ja toimintasuunnitelmia. Siksi aion tehdä tällaisen tarkistuksen joidenkin muiden pienempien, vähäisempien tarkistusten lisäksi. Meidän täytyy pohtia näitä niittyalueita ja kaikkea sitä hyötyä, jota niistä koituu. Euh, Paljon kiitoksia kaikkien näiden puheenvuoron jälkeen. On tärkeää voida kuunnella myöskin komissiota. Annan nyt komissiosta Ranutarulle puheenvuoron. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja tästä tilaisuudesta puhua tänään valiokunnassa ja reagoida tähän päätösaseman luonnokseen ja keskusteluun. Ehkä selkyyttä järjestyksen vuoksi minun tulisi mainita, että toimintasuunnitelma, ja me todellakin kiitämme valiokuntaa siitä, että se suhtautuu myönteisesti siihen, eh, myöskin niihin ajatuksiin, jotka näkyvät Pänsuman luonnoksesta. Tarkoitus ei ole tällä korvata biodiversiteettistrategiaa. Tarkoitus on saada väline, joka helpottaa tuon strategian tavoitteiden saavuttamista. Tietysti se on väline, jossa on rajoituksensa. Suunnitelma on sellainen, joka on voimassa vain äh, nykyisen komission toimikauden, äh, päät, toimikauden päättymiseen 2019. Ja tätä kautta tultiin osoittaa vastuuvelvollisuutta saavutuksista, jotka, ja tavoitteista, jotka tähän suunnitelmaan. Tarkoitus on osoittaa se, mitä saavutetaan tämän aloitteen ansiosta, joten suunnitelma tietenkään ei voi ennakoida keskusteluja, niin kuin keskusteluita käydään monivuotisesta rahoituskehyksestä tai maatalouspolitiikan tulevaisuudesta, ja parlamentilla tietysti on ratkaiseva rooli, koska se on se elin, joka on päättämässä budjetista. Totta kai tämä komissio myös tunnustaa suunnitelmassa itsessään tiedonannossa, joka on tehty tässä suunnitelmasta, mutta suunnitelma siitä huolimatta tarjoaa mahdollisuuden hyvällä tavalla saattaa meidät lähemmäksi 2020 tavoitteita, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuden strategiaan. Se, että on olemassa mahdollisuuksia, jotka ovat habitat- ja lintudirektiivissä, tätä kautta voidaan parantaa luonnon monimuotoisuuden tilannetta. Ja siksi 15 tärkeintä tavoitetta sisältävät yli 100 alatointa, jotka on luettu neuvoteltu tässä, jossa ovat mukana jäsenvaltiot ja viranomaiset ja sidosryhmät, ja tätä kautta pyritään pääsemään lähemmäksi tavoitteita. Kukaan ei pysty tänään sanomaan, missä määrin me tulemme selviytymään tästä, mutta totta kai me pyrimme ponnistelemaan kaikki resursseja, jotka meillä ovat, että pääsemme lähemmäksi tätä toivottua tulosta. Halusin viitata myös siihen jotkin aloitteet, jotka täällä on mainittu päätösohjelmaluonnoksessa, kuten esimerkiksi in this respect. And... kuten pölyttäjät. Ja tämä on työtä, joka jatkuu edelleen, ja nämä aloitteet ovat edelleenkin sellaisia, että niin tarvitaan poliittinen vahvistus komission sisältä, mutta työtä on todellakin paljon käynnissä, joka liittyy ennen kaikkea pölyttäjiin. Me olemme hyvin aktiivisia myös siinä, miten lintuja ollaan surmaamassa ja laittomasti. Ja tämä on asia, johon me olemme olemassa suunnitelman yhteistyössä organisoijien kanssa, jotka ovat olleet tekemisissä metsästäjien kanssa, kansallisten viranomaisten kanssa ja Interpolin kanssa, samoin kuin myöskin olemme toimineet kansallisella tasolla sellaisten yleissopimusten osalta, jotka liittyvät muuttolintuihin, ja vesilintuihin Euroopan ja Afrikan välillä. Ehkä vastaisin sitten vielä niihin kysymyksiin, jotka ovat erityisesti nousseet esille tässä keskustelussa. Haluaisin selkeyttää vielä sitä, että me emme edistä sitä, että otetaan palautetaan takaisin lajia alueille, joilta ne ovat kadonneet, mitä on tapahtumassa esimerkiksi eh, karhuihin ja susiin. Kysymys on luonnollisesta elpymisestä alueilla, joilta nämä eläimet ovat kadonneet, koska suojelujärjestelmät, jotka ovat direktiivin kautta ovat syntyneet, ovat edistäneet tällaista elpymistä. Joustavuus, joka todellakin on mainittu tarpeena, Kaldenbach mainitsi sen, sitä ei ole riittävästi se on direktiivissä, mutta sitä ei kenties ole riittävästi ymmärretty. Ja siksi meillä on erityisiä toimia suunnitelmassa tehdä tuo joustavuus käy, helpommaksi käyttää ja helpommaksi ymmärtää, että voidaan tarttua niihin konflikteihin, joita syntyy silloin, kun kysymys tiettyjen lajien suojelusta. Ja haluaisin myöskin puhua siitä, mitä Randi sanoi, jotka liittyvät tiettyihin lajeihin ja, ja biodiversiteetin säilyttämiseen lakien määrä, jota suonella on hyvin suuri 1500 lajia kokonaisuudessaan, ja me puhumme kourallisesta noin kymmenestä lajista, jotka itse asiassa aiheuttavat tiettyjä konflikteja tietyillä alueilla Euroopassa. Tämä ei tietenkään tee vähemmän tärkeäksi tätä ongelmaa niillä alueilla, joilla konflikteja esiintyy, tunnustamiseen, mutta meidän pitää katsoa asioita oikeissa mittasuhteissa, koska jos ajattelemme tehokkuutta, joka on luontoa koskevilla direktiiveillä. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että direktiivit eivät suojele hybridejä, joten on mahdollista esimerkiksi tarttua näihin ongelmiin direktiivin puitteissa. Mitä sitten tulee sta- direktiivin staattiseen luonteeseen ja siihen, että se ei itse asiassa sovi siihen, että käsiteltäisiin ongelmia, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen. Totta kai komissio on tehnyt oman arvionsa. Tämä on ollut hyvin perinpohjainen prosessi. Olemme tulleet siihen jo tulokseen, että direktiivit vastaavat tarkoitusta. Haluan muistuttaa siitä, että parlamentti on ollut tästä johtopäätöksestä yhtä mieltä, että parlamentin jo päätösasema, joka koski tätä strategiaa, heijasteli tätä näkemystä, samoin kuin myöskin neuvoston johtopäätökset ja jäsenvaltiot ovat myöskin olleet yhtä mieltä tästä johtopäätöksestä. Joten meistä, minusta meidän tulisi keskittyä enemmän äh, siihen, miten käytetään paremmin näitä välineitä. Se, että tietyt lajit äh, ovat metsästettäviä vain kun on kysymys poikkeuksista, ei sinänsä rajoita sitä, miten voidaan hallita näiden lajien lukumäärää, kuten esimerkiksi merimetsojen tapauksessa kysymys on oikeudellisesta perustasta, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat ryhtyä tiettyihin toimiin, jos tuo oikeusperusta on käytettävissä, eikä aiheuta turhaa hallinnollista taakkaa. Silloin jäsenvaltiot voivat käyttää tätä poikkeusta tehokkaasti esimerkiksi merimetsojen metsästämiseen ja tätä kautta voivat vähentää ongelmia, joita merimetsot voivat aiheuttaa. Tämä on tietysti vain mitalin yksi puoli. Toisaalta voidaan myöskin sitten Eh, tukea niitä toimia, jotka kärsivät vahinkoja merimetsojen vuoksi esimerkiksi vesiviljely ja kalastus, koska voidaan ottaa käyttää tehokkaita suojelutoimia, jotka koskevat näitä taloudellisia toimia. Joten emme näe, miksi ei voitaisiin käyttää näitä laajemmin niin, että voitaisiin vähentää tällaisia taloudellisia vai- vaurioita ja vahinkoja, joita nämä lajit kenties aiheuttavat. Totta kai tässä myös korostetaan paljon äh, tässä luonnoksessa tulevaisuutta. Kuten totesin, se on äh, osa tätä suunnitelmaa, että se mm, ei voi ennakoida sitä, mitä tapahtumiksi yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa, mutta tämä on jotakin sellaista, että suunnitelman puitteissa toimet 90-11, jotka liittyvät liittyvät yhteisen maatalouspolitiikkaan ja kalastuspolitiikkaan ja aluepolitiikkaan ovat hyvin tärkeitä. Miksi? Siksi, että nykyinen rahoitus menee vuoteen 2020 asti, mutta se tulee jatkumaan kuitenkin vuoteen 2022-2023 ajatellen varojen käyttöä, joten me voimme nyt parantaa puitteita tulevaisuutta varten, mutta meidän ei pidä unohtaa sitä, että nykyinen rahoitus tulee olemaan käytössä seuraavat viisi, kuusi vuotta, joten meidän täytyy hyödyntää mahdollisuuksia niin, että tämä mahdollisimman pitkälti hyödyntää, luonto, hyödyttää luontoa ja luonnon monimuotoisuutta ja tehdä sen mukaisia toimia. Lopetan tähän ja kiitän kovasti tarkkaavaisuudestanne. Paljon kiitoksia kaikista näistä selvennyksistä. Muistuttaisin siitä, että tarkistusten jättämisen täkäraja on kello 11.5. syyskuuta. Envivaliokunnassa 12. päivä asiasta äänestetään lokakuuta ja täysistunnossa asia on lokakuun toisella täysistuntoviikolla. Nyt siirrymme viimeiseen asiaan esityslistalla. Kohta 12. Ympäristöpolitiikan tarkastelu. Tässäkin yhteydessä meillä on melko paljon kanssaesittelijöitä. Ja annan nyt heti edustaja Pietikäisen puolesta edustaja Dylaille puheen vuoron. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kollegamme Pietikäinen ei voi olla paikalla tänään, kuten mainittua. Hän pahoittelee asiaa, mutta hän pyysi minua kertomaan teille seuraavista asioista. Euroopan unionilla on lainsäädäntöä ympäristöalalla ja se on vahvaa, mutta tästä huolimatta meillä on porsanreikiä ja puutteita lainsäädännössä koko Euroopan unionin alueella sen toimeenpanossa. On unionin uskottavuudelle erittäin tärkeää puuttua näihin ongelmiin. Siksi tämä aloite on tervetullut, komission aloite ympäristöpolitiikan uudelleentarkastelu. Tämä tekee mahdolliseksi tavoittaa poliittiset tavoitteemme ja muokata ympäristölainsäädäntöä, jota meillä Euroopan unionissa on. Kuitenkin me olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että uudet ympäristölainsäädännön ja EIRn osiot ovat sellaiset, että ne ovat jo olemassa lainsäädännössä. Meidän täytyisi toimia niin, että tämä iän olisi äh, kattavampi. Ähm, meidän tulee toimia myöskin päästöjen, kemiallisten aineiden ja muiden seikkojen parissa. Tämä ei ole mahdollista, ellemme me puutu niihin puutteisiin, joita on olemassa tietyillä ympäristöaloilla. Ja sitä paitsi meidän pitäisi kattaa tietopuutteita meidän on tarve arvioinnissa ottaa huomioon se, että ympäristösekä otetaan poliittisessa agendassa korkeammalle sijalle. Meillä on myöskin äh, tarpeita Euroopan unionissa äh, toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi. Ja tämän lisäksi on tärkeää vaihtaa parhaita käytäntöjä, käytänteitä kansallisten toimijoiden kanssa. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia SND-ryhmän puolesta. Edustaja Bonafé, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että kollega EPPstä jo erittäin hyvin selitti päätöslauselman, joten minä äh, puhun nyt lyhyesti. Äh, parlamentti ja SND-ryhmä ähm, parlamentissa arvostavat erittäin paljon tätä komission aloitetta. Sillä on totta, että Euroopassa meillä on ympäristölainsäädäntö, joka on hyvin, hyvin edistyksellistä. Se suojelee sekä kansalaisia että meidän luonnon ja ympäristöämme, mutta kuitenkin valitettavasti tästä huolimatta lainsäädäntöä ei ole täysin toimeenpantu ja siksi on hyödyllistä tehdä, kuten komissio on tehnyt, luoda väline, joka tekee mahdolliseksi arvioida ja vertailla tietoja eri jäsenmaiden välillä, erityisesti eri sektorien välillä. Sillä tämä lainsäädännön toimenpanon arviointi koskee monia sektoreita. Tämä koskee sekä ilmastovesi, jäte että muita sektoreita. Ja myöskin meidän täytyy ymmärtää, että kyseessä ei ole vain luonnon ja kansalaisten suojelu, kun meillä on ympäristölainsäädäntö kyseessä, ovat myöskin taloudelliset kysymykset. Tästä ymmärrämme tämän hyvin, kun tarkastelemme kiertotaloutta ähm, ja normien äh, kunnioittamisen tuottavia hyötyjä, mutta tässä yhteydessä ajattelen myöskin muita äh, seikkoja, jotka saattavat ympäristölainsäädännössä vaikuttaa talouteen. Eli siis äh, katsaus on tuonut esiin, että meillä on erilaisia puutteita, vaihtelevia puutteita riippuen jäsenmaasta. Ja on kuitenkin myös huome- merkkejä siitä, että nämä puutteet paranevat. Nämä eivät ole vain poliittisia sektoriaalisia kysymyksiä. Me olemme hyvin kriittisiä myöskin sen suhteen, että rahoitusta puuttuu ja välillä myöskin hallintomallin suhteen arvioinnissa ollaan oltu kriittisiä. Meidän täytyy pohtia tätä asiaa mielestäni kuitenkin myöskin strategisesti Euroopan kannalta. Tämä on sellainen katsaus, joka täytyy ottaa hyvin vakavasti. Jäsenmaiden täytyisi ottaa tosissaan ja neuvoston, mutta minä ehdottaisin komissiolle myöskin pohdintaa sillä, kun tarkastelemme tilannetta, meillä on suurin osa jäsenmaista tai jopa lähes kaikki jäsenmaat, jotka eivät koko lainsäädäntöä ole toimeenpanneet. Välillä kuitenkin saattaa olla perusteltua tarkastella normeja itseään. Välillä ehkäpä normeihin liittyy joitakin ongelmia, joita me voisimme ratkoa. Eli mitä me sitten sisällöllisesti toivomme, kollega tämä jo totesi jo, mutta toistan asian, toivomme, että kun tämä väline uudistetaan, sillä kyseessähän on hyvin tärkeä väline, mutta sitä, sitä voitaisiin parantaa. Me toivomme, että sektoreita laajennettaisiin, kuten kollega jo totesi, ilmastonmuutos on yksi niitä sektoreita, joita ei voida jättää sivuun nykyisin, aivan kuten teollisuus ja kemian sektori ja me haluaisimme myöskin parantaa tietojen vertailumahdollisuutta, sillä me voimme törmätä eri jäsenmaiden tiedoissa erilaisiin erovaisuuksiin ja myöskin parata käytäntöä pitäisi vaihtaa. Paljon kiitoksia. Nyt ECR-ryhmän puolesta annan kollegamme Demes Makkerille puheenvuoron. Siis Kiitos puheenjohtaja. Täällä tuli sanottuja monia asioita. Me haluamme vahvistaa ympäristölainsäädäntöä. Usein täytäntöpano on juuri se, mistä kenkä puristaa. Luontodirektiiviin liittyy monia täytäntöpanoa ongelmia. Niistä puhuttiinkin jätteen lainsäädäntö esimerkiksi päästönormit ja voisin jatkaa tätä luettelua loputtomiin. Mikäli me emme panosta enemmän täytäntöön panoon, silloin kaikki tiukat normitkin ja hyvä lainsäädäntö on pelkkää paperia, pelkkiä paperitiikereiksi, pelkiksi paperitiikereiksi ne jäät, niin kuin minun sanotaan. Ympäristölainsäädännön täytäntöön panon tarkastelu, jota komissio on esittänyt tämän tärkeässä roolissa, se ansaitsee kaiken tukemme. Päätösasema tekstissä pyrimme vielä parantamaan tätä välinettä, esimerkiksi laajentamalla sen soveltamisalaa, niin otetaan mukaan myöskin ympäristöpolitiikka muun muassa, ja parempaa raportointia halutaan ja tietojen keräämistä, ja tietojen täytyy olla myöskin vertailukelpoisia päätösosumme tekstissä tuemme voimakkaasti vertaisarvioita ja parhaiden käytänteiden vaihtamista. Haluamme myöskin esittää hyviä esimerkkejä, joista niistä saadaan innoitusta muillekin ja hyviä esimerkkejä muille. Jätepaketti esimerkiksi on asian yhteydessä aina pyritään parempaan hyvin käytänteiden tietojen vaihtoisen se, mitä päätyy veteen, on pääongelma. Muilta voi oppia esimerkiksi siitä, kuinka veden suojelu soi, sujuu paremmin. Tämä mahdollistaa myöskin sen, että suuri yleisö pääsee paremmin mukaan seuraamaan ympäristöpolitiikkaa ja sen täytäntöönpano. Tämäkin täytyy ottaa tärkeäksi asiaksi. Tietystikin valtiolla täytyy olla tahtoa ja niiden täytyy sitoutua ja myöskin sidosryhmien täytyy sitoutua tähän jotta kaikki potentiaalinen käytetään hyväksi. Alue- ja paikallisviranomaiset ovat tässä suhteessa erittäin tärkeässä roolissa. Mutta yhtä lailla, kun ympäristölainsäädäntö pistetään täytäntöön, se pitäisi ottaa neuvoston esityslistallakin vakavasti, vakava, vakava, vakavalla tavalla huomioon. Olemme erittäin tyytyväisiä päätösasemaan tekstiin, joka on erittäin selkeä ja ytimekäs ja vie selvää viestiä eteenpäin. No. Paljon kiitoksia. Ja nyt äh, edustaja Brandi. Alde, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minusta useimmat asiat on jo sanottu, joten en lisää kovinkaan paljon enää siihen, mitä on todettu, vain pari kommenttia ehkä siitä, miten välttämätön tämä uusi väline on. Minusta tämä on komissiolta erittäin äh, hyvä liike se, että tulee tällainen lisälähestymistapa lainsäädäntöön mietinnön toimeenpanon ohessa viime kuukautena, ennen kaikkea heinäkuun lopussa, kun Euroopan tuomioistuin määräsi, että Puolan oli lopetettava metsänhakkuut Viesan metsässä, ja jolloin Puolan ministeri sanoi, että hän ei tule noudattamaan tätä tuomioistuimen päätöstä, teki selväksi, että juridinen tie eteenpäin on välttämätön, mutta että se ei välttämättä ole kaikkein tehokkain, niin sen tämä lisäväline on hyödyksi ja minusta se on myös hyvin välttämätön, valitettavasti. Me tarvitsemme muutaman kriteerin kuitenkin. Hyvin tärkeä kriteeri on se, mikä oli myöskin alkuperäisessä esimerkiksi on se, että on asia, jota herra Demesmaakeru mainitsi, että se, että jos jäsenvaltiot eivät ole halukkaita tekemään yhteistyötä tällaisen soft power-välineen puitteissa, siitä ei, se ei tule olemaan tehokas, mikä on olennainen kysymys, ei pelkästään komissiolle, vaan myöskin jäsenvaltioille. Ovatko ne halukkaita eh, harjoittamaan yhteistyötä täysin tällä, tämän uuden lähestymistavan puitteissa. Ja toiseksi haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää on avoimuus. Me voimme helposti kätkeytyä suljettujen ovien taakse tämän välineen avulla, ja sitten olemme täysin riippuvaisia raporteista, joita saamme komissiolta siitä, miten tehokas tämä uusi väline on. Mutta avoimuus on tässä ratkaisevan tärkeää. Me ja suuri yleisö, meidän täytyy voida kuulla vaikutuksista ja menestyksestä, joka tällä uudella lähestymistavalla on toivotaanpa nyt sitten, että tästä tulee tehokas lisäväline tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia. Meillä ei ole muita yhteisesittelijöitä paikalla, mutta edustaja Kadenpää on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. eine kleine... Kiitos minulta vain pieni lisäkommentti siihen, mitä kollega Herr Brandi juuri totesi, joka liittyy tällaiseen käytettävyyteen. Uskon, että olisi avuksi ajatellen toimeenpanoa silloin, kun on kysymys ympäristölainsäädännöstä, jos me ottaisimme etualalle enemmän tavoitteet. Miksi? Meillä on sellainen vaikutelma, että me usein ympäristölainsäädännössä julkisuudessa herätämme sellaisen vaikutelman, että talous, teollisuus joutuvat nyt kiusanteon kohteeksi Euroopan taholta, lyödään uusia lukollisia raja-arvoja, tulee uusia määräyksiä. Julkisessa keskustelussa välittyy aivan liian vähän se, miksi tällaista on, miksi haluamme rajoittaa päästöjä. Emme halua sitä tehdä siksi, että haluamme tehdä kiusaa teollisuudet tai vaarantaa Euroopan teollisuuden toimipaikkana, vaan siksi, että miljoonia sairastumisia voidaan pitkällä täytäyksellä estää tällä tavoin ja tätä kautta voidaan säästää julkisia varoja siksi, että niitä ei käytä sitten sairauksien hoitamiseen, vaan niitä voidaan kenttää ehkäisevään toimintaan. Me tarvitsemme tätä kaikkea, me tarvitsemme dokumentointeja, kustannuksia, joita syntyy, jos ei toimita. Puhumme aina siitä, mitä maksaa, jos rakennetaan uusi puhdistuslaitos. Me puhumme harvoin kuitenkin siitä, mitä kustannuksia ja vaikutuksia on suuren yleisön sillä, jos näitä toimia ei tehdä tämä pitäisi osoittaa maita kohtaan niin sanoa, että jos tätä ja tätä ei ole investointia pitkällä tähtäyksellä, se hyvin todennäköisesti, tiedän, että täsmällisesti ei voida tällaisia laskelmia tehdä, mutta että pitkällä tähtäyksellä tämä tulee maksamaan hyvin paljon. Ja tämä tässä yhteydessä on asia, joka pitäisi ottaa keskustelussa pikaisesti esille, e, jota käydään julkisuudessa ei pelkästään ennen vaalia vuonna 2019, vaan että ylipäätään saadaan aikaan enemmän ymmärrystä eurooppalaiselle lainsäädännölle. Kiitos. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions des députés avant... Oliko täällä vielä jäseniä, jotka haluavat puheenvuoron? Edustaja Dali, olkaa hyvä. Ähm, kiitos. Haluaisin esittää kaksi lyhyttä huomiota kuunneltua tätä keskustelua. Erityisestikin yksi kommentti komissiolle, koska komission tiedonanto siitä, kuinka jäsenvaltiot ovat pistäneet täytäntöön ja soveltaneet EUn ympäristölainsäädäntöä, on edelleenkin melkoisen kapea alaltaan. Siinä ei ole ilmastonmuutosta, energiasäästöä, energiatehokkuustoimia, kemikaaleja, eikä myöskään ympäristöön liittyviä toimia, liikenne, maatalous, ydinenergia, kalastus ja aluepolitiikka aloilla. Meidän pitäisi katsoa myöskin näitä aloja ja hieman saada laajempi kuva siitä, mitä tapahtuu, kokonaisvaltaisempi kuva eikä pitäisi tuijottaa vain ympäristölainsäädäntöä sinänsä näin kapeakatseisesti. Näen tässä yleisen ongelman. Useimmiten meillä on oikeudellisesti sitovia säännöksiä, direktiivejä myös, mutta jäsenvaltiota kohtelevat niitä ikään kuin ne olisivat yksinkertaisia komission suosituksia. Suoraan sanottuna minä en usko. Minä uskon, että Mikään ei vesitä enempää julkisen sektorin uskottavuutta kuin lainsäädäntö, jota ei pistetä täytäntöön ja jota ei kunnioiteta. Useinkin ymmärrettävästi, ymmärrettävästi syistä kuulemme, että EUn pitäisi isossa asioissa toimia isosti, mutta sitten se ei voi ratkaista yksinkertaisia ongelmia, kun on kyse EUn lainsäädäntöä säännöstä, joita sitten jäsenvaltiot eivät kunnioita, niin tässä on kyllä ongelma. Suoraan sanottuna uskon, että noudattaminen ja täytäntöönpano ovat kaikkein tärkeimpiä seikkoja, joista meidän pitäisi keskustella paljon syvällisemminkin myös täysistuntokeskustelussa. Tähän pitää keskittyä ja varmistaa se, että se, että mikä on paperilla, myöskin tuottaa tulosta todellisuudessa eri jäsenvaltiossa. Paljon kiitoksia henkilökohtaisesti. Haluan todeta, että olen samaa mieltä lähestulkoon kaikkien puhujien kanssa. Ja on totta, että meidän täytyy kouluttaa yleisöä, mutta haluaisin tiedustella seuraavaa, mitä sanktioita voisimme käyttää, jos tarpeen, ja minkälaisia toimia voitaisiin antaa tueksi niille jäsenmaille, joilla on rakenteellisia ongelmia toteuttaa ympäristöpolitiikkaa. Kaikki tämä äh, nimenomaisesti vaatii ympäristöpolitiikkaa, joka on lähestulkoon räätälöity tarpeisiin ja niihin vaikeuksiin, joita saatetaan kohdata jossakin tietyssä jäsenmaassa tai jollakin tietyllä alueella. Ellei muita puheenvuoropyyntöjä nyt tällä hetkellä ole jäseniltä, antaisin puheenvuoron komission edustajalle, edustaja Shubadu Nordea, joka on johtaja komissiolle. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että saan puheenvuoron. Haluaisin myöskin kiittää valiokunnan jäseniä siitä, että poliittiset ryhmät läpäisevästi tämä komission aloite on otettu vastaan. Me voimme äänestää, saada äänestyksessä suuren tuen näihin kysymyksiin. Nyt minä puhun englantia, jos mahdollista. Haluaisin rauhoittaa tämän valiokunnan jäseniä myöskin siitä, että komission tavoite tämä alo- tätä aloitetta laatiessa oli seuraava. Me halusimme koskittyä vielä vahvemmin olemassa olevan ympäristölainsäädännön sääntöjen täytäntöönpano. Meillä on paljon sääntöjä, meillä on hyvin paljon kunnianhimoisia tavoitteita ja on tärkeää meidän uskottavuudellemme kansalaisten silmissä, mutta myöskin unionin uskottavuudelle kolmansien maiden silmissä se, että meidän tekomme vastaavat sanojamme, että me täytämme velvollisuutemme. Meidän kansalaisemme, mutta myöskin talouden toimijat, pääsisivät hyötymään näin ympäristölainsäädännön tuottamista hyödyistä. Me haluaisimme, että tämä olisi myöskin tietyllä tavalla varhainen varoitus poliittisesti ja että tämä kasvattaisi tietoisuutta, että poliitikot ja kansalaiset ymmärtäisivät paremmin sen, mikä rooli meillä on ympäristölainsäädännössä. Meillä on usein hyvin monimutkaisia sääntöjä ja kelpoisuus tai näiden sääntöjen tehokkuus häviää. Me haluaisimme sääntöjen ymmärrettävyyttä parantaa. Me haluaisimme ohjata politiikkaamme. Ja tässä yhteydessä haluaisimme myöskin valottaa enemmän sitä, kuinka ristiin nämä eri sektoreiden säännöt vaikuttavat toinen toisiinsa, esimerkiksi vesisektorin ja luonnon. Meillä on ympäristöpolitiikassa linkkejä, mutta kuten monet valiokunnan jäsenet aikaisemmin korostivat, meillä on ympäristösäännön ja esimerkiksi kuljetussääntöjen välillä yhteyksiä tai ympäristö- ja kulttuuripolitiikan kanssa. Täällä on hyvin tärkeitä yhteyspisteitä on olemassa ympäristöpolitiikan sääntöjen ja energiapolitiikan yhteispisteet, jotka ovat myöskin hyvin tärkeitä. Ja meidän pitäisi muistaa tässä suurempi kuva. Ja näin poliittisten päätöksentekijöidenkin ja kansalaisten pitäisi tehdä. Haluaisimme myöskin valottaa hiukan paremmin huonon täytäntöönpanon syitä Välillä nämä ovat hyvin poliittisesti arkaluontoisia syitä, välillä rahoitusta puuttuu, välillä vastuu on jakautunut kansallisille ja alueellisille viranomaisille. Komission tehtävä ei ole vetää rajoja sen suhteen, kenelle toimivalta kuuluu. Ne ovat asioita, joita kansalliset viranomaiset päättävät. Mutta sitten kun vallan käyttö kehittyy alueellisella tai paikallisella tasolla. Rahoitus, jota on alueelle myönnetty, täytyy ottaa huomioon, että näitä sääntöjä voitaisiin soveltaa. Hyvin tiedämme, että monissa jäsenmaissa tuo ympäristö, sääntöjen eurooppalaisten ympäristösääntöjen toimeenpano on annettu alueille, alue- ja paikallistasolle usein jäsenmaat valvovat työtä itse välillä. Hallinnollinen kapasiteetti on myöskin hyvin rajallista, kuten myöskin tuntemus asioista näissä asioissa. Tämä on se, mitä me halusimme korostaa, ellemme me näitä ähm, täytäntöönpanovaltoja vähennä, niitä joita komissiolla on perussopimusten mukaan välillä, erityisesti kansalaisyhteisökentällä kentällä oli pelkoja, että tämä johtaisi siihen, että komissio alkaa toimia liian pehmeästi. Ei, tässä ole kyse siitä. Me haluaisimme varhaisen varoituksen lähettää jäsenmaille niin, että nämä näkisivät ne ongelmat, jotka me näemme, kun katsomme suurempaa kuvaa. Ja me toivomme, että erityisesti ympäristöpolitiikan alalla näin tehtäisiin, koska ympäristöpolitiikan toimeenpano vaatii vuosia. Kyseessä ei ole vain sääntöjen uudistaminen. Välillä on se, että meillä on kylliksi investointeja esimerkiksi jätehuoltoon kaupungeissa, vesihuoltoon niin edespäin. Tämä koskettaa suuria kaupunkeja, tämä koskee liikennettä ja sen aiheuttamaa saastumista. Vaatii aikaa saada muutokset. Tämä vie vuosia. Me tarvitsemme merkin, viestin jäsenmaille näistä ongelmista varhaisessa vaiheessa. Minä haluaisin myöskin vakuuttaa eri sponsorit, ne jotka ovat tukeneet päätöslauselmaa, ja eri parlamentin jäsenet, jotka käyttävät puheenvuoron tänään. Me kuulemme heidän viestinsä. Me olemme suunnittelemassa tämän kertomuksen toista osaa, jotta voisimme puuttua prioriteetteihin tai puutteisiin, joita on tullut esiin. Me olemme kuulleet äh, teidän viestinne ja ottaneet sen huomioon. Ensimmäinen äh, vaihe oli testi myöskin meidän kannaltamme, kuinka me pystymme kattamaan tämän suuren kuvan, kuinka pystymme ottamaan käsittelyyn tiedon. Ja myöskin halusimme testata sitä, kuinka jäsenmaat ottavat tämän vastaan ja kuinka jäsenmaiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä. Tässä yhteydessä kuulemme, että te äh, pyydätte tiedon vertailukelpoisuutta. Jos tarkastelette eri maita, huomaatte, että tieto usein on koko maan kattavaa, ei aluekohtaista, emme tule puuttumaan tähän asiaan. Mutta haluaisin kiinnittää tämän valiokunnan kunnianarvoisille jäsenille seuraavaan asian huomioon. Tämä ei ole mikään kauneuskilpailu, emme sellaista halunneet, haluamme kiinnittää jäsenmaiden A, B ja C huomion siihen, mikä jäsenmaan tilanne on verrattuna muihin jäsenmaihin ja verrattuna suurempaan kuvaan. Tästä syystä me emme halua vahvistaa kilpailuulottuvuutta. Me haluamme mieluummin syventää analyysiä. Me jaamme teidän huolenne siitä, että parhaita käytäntöjä pitäisi vaihtaa. Ja ne, jotka ovat tarkastelleet yhteenveto-sivua, joka aukeaa jokaisen maan kohtaisen kertomuksen kohdalla, huomaa, että me olemme uuranneet muutaman kappaleen aina sille, mitkä ovat parhaiten toimivat asiat kussakin jäsenmaassa. Me ja tässä kappaleessa myöskin teemme yhteenvedon siitä, mitkä ovat kunkin jäsenmaan pahimmat puutteet. Eli me todellakin tarkastelemme parhaita käytänteitä ja olemme ver, vertaisvertailuvälineen luoneet jäsenmaille. Ja uskomme, että jo syyskuussa voimme aktiivisesti nähdä tämän vertailuvälineen käytön toteutuvan. Voimme myös todeta, että jäsenmaat ovat tarttuneet peliin tämän ympäristölainsäädännön täytäntöpanon arvioinnin myöntä. Olemme saaneet neuvostosta ja hyvää palautetta. Ja meillä on ollut palautetta monista jäsenmaistakin. Me tulemme jatkamaan työtä tänä syksynä ja ensi keväänä. Yksi ratkaisevan tärkeä seikka, joka liittyy näihin rakenteellisiin dialogeihin jäsenmaiden kanssa on tämä. Meidän täytyy puhua suuremman yleisön kanssa, ei vain ympäristöviranomaisten kanssa. Meidän täytyy puhua talousministerien, kulttuuriministerien, liikenne- kuljetusalan ministerien kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa, kuten myöskin yritysten ja talouden toimijoiden edustajien kanssa. Me haluaisimme monimuotoisen kansallisen edustuksen eri jäsenmaista, että sen järjestelty keskustelua siitä, ja että tämä koskisi laajempaa kuin vain ympäristöyleisöä. Belgiasta meillä on erittäin hyvää kokemusta, Unkarista myös tällä alalla ja myöskin muutamista muista jäsenmaista, sekin tasavallastakin. Ja me valmistelemme lisää myönteisiä ja avoimia dialogeja, jotka menevät äh, ympäristö äh, yhteisön yli Luxemburgissa ja Suomessa näin tullaan tekemään tulevina kuukausina. Haluaisin myös vastata teille, hyvä puheenjohtaja, teidän kysymykseenne keskustelun lopuksi koskien sanktioita. Sanktiot sanktiot ovat ne, joita Euroopan unionin oikeudenkäyttö on määritellyt jo tapauksissa, joissa ympäristölainsäädäntöä on rikottu. Komissio ei tule epäilemäänkään näihin mahdollisuuksiin tarttumista, kun se havaitsee ongelmia toimeenpanossa. Ja me otamme huomioon myöskin sen, mitä me olemme havainneet ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa. Jäsenmaiden tukemiseen liittyen totesin, että meillä on jo vertaisväline, eli jäsenmaat auttavat toinen toistaan. Tässä kuussa, tulevassa kuussa, meillä on jo ensimmäinen tämän kaltaisen välineen käyttö. Komissio haluaisi siis kiittää valiokuntaa sen antamassa tuosta ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnille. Me haluaisimme tämän valiokunnan jokaiseen jäseneen vedota, jota tuki sitten myöskin täytäntöönpanon parissa tehtävää työtä. Me olisimme kiitollisia, jos voisitte tehdä tästä asiasta poliittisen agendanne tärkeän osan omassa vaalipiirissänne, niin että tukisitte ympäristölainsäädännön sääntöjen parempaa täytäntöönpanoa vaalipiireissänne. Voimme tehdä läheistä työtä kanssanne tässä asiassa, jos niin toivotte. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitoksia komissiolle näistä selvennyksistä ja yksityiskohdista. Muistuttaisin siitä, että tärkeät päivämäärät tämän päätöslausuman kohdalla ovat seuraavat. Tarkistusten takaraja on 6. syyskuuta kello 11. Envissä äänestetään 11. ja 12. lokakuuta asiasta ja täysistunnossa asiasta äänestetään suunnitelman mukaan marraskuun istunnossa. Meillä ei ole muita asioita, joten voimme päättää kokouksemme tähän. Kiitän niitä jäseniä, jotka jäivät paikalle aivan loppuun asti. Ja muistuttaisin teitä siitä, että tapaamme 7. syyskuuta ensi viikolla kello 9 tavan mukaisesti ensi viikolla. Paljon kiitoksia kaikille. Merci.